Chers collègues, la séance est ouverte. Rakkaat kollegat, istunto alkaa. Ensiksi haluan ilmoittaa, että kohta 14 Turkin pakolaisavun koordinointiväline, jonka piti olla tämän päivän viimeinen kohta, kositellään kentässä aamulla kello 10-10.30 tällä tavalla äh, rouva Calvinio, joka on budjettipääosaston johtaja, ja rouva Miriam Deferrand, joka on NIR-pääosaston johtaja, ovat paikalla. Aloitamme sitten 10.30 nämä äänestykset ja siirto neljä käsitellään ensimmäisenä ja kerron vielä, että keskiviikolla lopetamme kello 18.30, koska koordinaattorit tapaavat heti saman tien sen jälkeen. Ja sitten huomenna aamulla äh, suunniteltujen äh, esityslisten mukaiset jatkamme töitä, jos teillä ei ole mitään huomattavaa tähän, niin että tämä esityslista on nyt hyväksytty. Olette saaneet tiedoksi 21.22. Äh, helmikuuta kokouksen pöytäkirjat. Jos mitään vastalauseita ei ole, niin voimme katsoa myöskin ne hyväksytyiksi. Ja sitten siirrymme tiedonantoon ja EUn erityisrahastojen hallintointia ja valvontaa koskevaan koskevasta tutkimuksesta. Ja tämä on jo eilen esitelty talousarvion valvontavaliokunnassa ja budjettivaliokunta halusi myöskin olla mukana tässä aivan ilmeisistä syistä, koska on hyvin tärkeää, että ymmärrämme, mitä ovat nämä erityisrahastot ja tämä koordinointiväline, kun kysymys on budjettiasioista. D valiokuntien edustajat ovat myöskin täällä mukana. Tervetuloa, olkaa lämpimästi tervetulleet. Ja pitemmittä puheita haluankin antaa nyt puheenvuoron sitten herra Muresanille ja Rova Gardia Sabalille, jotka käyttävät herra Geijerin nimessä puheenvuoron. Hän tänään ei päässyt paikalle ja hän muutoin seuraa näitä erityisrahastoja ja niiden toteuttamista budjettivaliokunnassa. Ja sitten herra Garrera ja Nunez Ferrer esittelevät työnsä ja suositukset, jotka he pitävät hyvinä ää, äh, siis antaa. Nyt haluaisin pyytää, ja herra Muresan. Kiitos puheenjohtaja. Tulin juuri paikalle. Ei varmaankaan yllätä, että ette nähneet minua missään, koska juuri pääsin tänne paikalle, eli hyvää huomenta kaikille. Tämä on tärkeä aihe, jota tässä tänään tarkastelemme, ja myöskin juuri sopiva hetki tarkastella näitä kysymyksiä. Viime viikollahan Euroopan komissio ilmoitti, että se valmistelee jatkoa Turkin mm, pakolaisalan koordinaation välineelle. Ja jatkoehdotus siis saatiin viime viikolla hakasulkeessa tietysti, koska tästä on ensin poliisit tarkasteltava ja myöskin talousarvio eh, säätäjän puitteissa ja vasta sen jälkeen sitten voidaan saada lähempiä tietoja. Mutta kuitenkin hetki nyt asian käsittelylle on juuri sopiva. On hyvä käydä nyt läpi näitä erityisrahastoja sitä, mikä on niiden yhteys eh, kokonaistalousarvioon ja kuinka sitten taataan tässä kuitenkin parlamentin eh, oikeudet, kun tarkastellaan kyseisiä rahastoja. Ja ensimmäisenä eh, tutkimuksen päätelmänä voidaan tietysti todeta, että parlamentti täyttää velvoitteensa ja näin myöskin unionin budjetti, mitä tulee sitoumuksiin näiden rahastojen osalta. Jäsenmaat eivät kuitenkaan aina omia velvoitteita ole täyttäneet. Ja toinen seikka, jonka myöskin nostaisin esiin tässä yhteydessä, kun tarkastellaan tätä tutkimusta, siitä saadaan tietoa myöskin täytäntöönpanosta ja suosituksia siitä, kuinka olisi mahdollista parantaa rahastojen toimintaa. Ja päätelmäosiossa todetaan, että kyseiset rahastot ovat riski talousarvion, EUn talousarvion integriteetille ja sitten näin ollen demokraattiset eh, turvalausekkeet, eh, niitä todella on tarkasteltava, sillä ne ovat myöskin riskeille alttiit. Tämä siis päätelmänä. Ja se on osoitus siitä, että hallitusten välisyyteen on palattu. Ja on hankala hyväksyä sitä, että jos unionilla on painopistettä tietyillä poliittisilla toiminta-aloilla, niin tällöin on hankala hyväksyä sitä, että emme tarjoa riittävää rahoitusta EU-talousarviosta ja sitten keksitään tämän tyyppisiä rahastoja. Ja ratkaisumalli mielestäni tälle olisi selkeä. Jos unioni vastaa tiettyistä toimialoista ja meiltä toimintaa tarvitaan, tätä toivovat meiltä kansallisen tason poliitikot ja jäsenmaat, jos EU ei tässä epäonnistu, niin syytökset kohdistuvat meihin. Eli näin ollen, jos meillä kompetenssia on, unionin on toimittava ja tarjottava riittävät resurssit unionin talousarvion kautta jos tässä ei onnistuta ja sitten perustetaan NATO-pohjaisia erityisrahastoja hallitusten välisesti, ei mennä oikeilla linjoilla, vaan tulisi toimia seuraavalla tavalla. Riittävä talousarvio, riittävän tasoinen sellainen, riittävän joustava ja riittävästi marginaalia yllättäville käänteille. 2014 vuoden jälkeen osa tapahtumista oli yllättäviä ja tällaisiin törmätään varmasti seuraavalla rahoituksen puitekaudella myöskin ja muutenkin tulevaisuudessa. Eli e, joko hyväksymme jälleen sellaisen kehyksen, joka vastaa ensimmäinen tammikuuta 2020 alkaa tilannetta, mutta ei sitten e, riitä vastaamaan tuleviin myöskin yllättäviin haasteisiin, joita seuraa e, vuoden 2020 alusta aina vuoteen 2027 saakka. Eli menetellään niin kuin viimeksi, eli MFF, joka ei riitä, ei riittävästi joustavuutta, ei riittävästi markkinaa, signaalia, ja silloin tietenkään ei voida täyttää niitä toiveita, joita kansalaisilla on. Eli joko pieni MFF-kehys, joka on hankala kompromisseen kannalta, eikä täytä kansalaisten odotuksia, tai opimme jo koetusta ja saamme aikaan rahoituksen riittävän kattavan puitekehyksen, joka on riittävän laaja marginaaleiltaan, riittävän joustava ja riittävän vahva myöskin, mitä volyymiin tulee. Ja sitten seuraava seikka, mitä tulee kiireellisyyteen. Jos esimerkiksi tarkastellaan Turkin pakolaisavun koordinaation välinettä, eh, se oli kyllä oikea päätös, koska se mahdollisti sen, että Turkin pakolaisille voitiin tarjota tukea ja vaikuttaa näihin pakolaisvirtoihin. Ja oliko kyse kiireellisyydestä? Kyllä oli. Mutta jos tarkastellaan vaikkapa Afrikan rahastoja, joissa jäsenmaat eivät omia velvoitteitaan täytä, niin oliko se sopiva, kun sitä kiireellisenä päätettiin? Ei. Voidaanko puhua kiireellisyydestä? Ei. Eli tarvitaan pitkän aikavälin toimia, kun Afrikasta puhutaan. On saatava aikaan hyvät elinolot ihmisille paikan päällä. Valiokuntammehan viime vuonna puheen johdolla kävi alueella Lähi-idässä, Tunisiassa ja juuri siksi, että tiedämme, että meillä on omat velvoitteemme ja EUn talousarvio tarjoaa resursseja. Eli välinettä tarvitaan ja Afrikakin tarvitsee tukea, mutta mutta EU-talousarvion kautta hmm, tätä kannattaa miettiä, eikä Afrikan erityisrahastoa voida pitää myöskään, että se olisi kiireellinen ollut, ja jos komissio tuolloin kiireelliseksi sen määritteli, niin se teki arviossaan virheen. Turkin väline oli toista luokkaa, se oli todellakin luonteeltaan kiireellinen, ja siitä oli hyötyä sikäli, että onnistuttiin tilkkimään näitä pakolaisvirtoja varsinkin jollain tavalla hillitsemään laitonta maahanmuuttoa. Ja sitten seuraava seikka, se onkin yksi tärkeimmistä. Euroopan parlamentti ei ollut osallisena päätöksentekoprosessissa silloin, kun eh, nämä erityisrahastot perustettiin. Tarvittiin lisätalousarviota, tarvittiin eh, siirtoja näihin rahastoihin ja on ihan selvää, että tällöin edustuksemme puuttui eikä tällainen menettely passaa. Näillä päätöksillä oli talousarviovaikutuksia ja meidän tuli antaa vihreää valoa nopeasti, koska kiireellistä menettelystä oli kyse. Ja tällainen menettely menettely toivottavasti ei muodostu normaaliksi toimintatavaksi toimielinten välillä. Eli tarvitaan valvin, valvontaa ja seurantaa, ja näissä kysymyksissä on erittäin tärkeää hyödyntää Euroopan parlamenttia. Jos tilanne on kiireellinen ja tarvitaan uutta tämän tyyppistä erityisrahastoa, oikeasti kiireellistä siis, niin tällöin parlamentin on oltava järjestelyissä koko ajan mukana alusta alkaen. Ja myöskin on vahvistettava Euroopan parlamentin roolia, mitä tulee seurantaan. Olemme Broadin kokouksessa olleet mukana, mutta emme saaneet riittävää tietoa näistä eh, operatiivisen komitean toimista. Avoimuutta on lisättävä parlamentin suuntaan, eli parlamentti on saatava paremmin mukaan. Sen on saatava tieto siitä, mitä tapahtuu operatiivisessa komiteassa ihan eh, päivittäisellä tasolla siksi, että tässä kuitenkin kyse on veromaksajien varoista. Ja vielä lopuksi ja kaksi seikkaa. Ensinnäkin, kun tarkastellaan tätä asiaa, niin haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Näiden erityisrahastojen integroiminen EUn talousarvion tulevassa rahoituksen puitekehyksessä, millaisena näkisitte tämän kokonaiskuvion tulevaa MFFää? ajatellen. Ja sitten kysyisin, mitkä ovat parhaita käytänteitä, kun tarkastellaan näitä erityisrahastoja, niin mikä näiden osalta on toiminut mielestäni hyvin ja miten kannattaa jatkaa? ja miten eh, voidaan kantaa talousarviollinen vastuu näissä kysymyksissä pitää huoli siitä, että näin myöskin vahvistetaan Euroopan parlamentin roolia ja eh, mitkä ovat niitä kohtia, eh, joissa roolimme ei olleet riittävän, ei ollut aikaisemmin riittävän vahva, eikä välttämättä eh, rahasto mukanaan tuonut myöskään toivottuja tuloksia. Eli tämän tyyppistä tarkastelua, ja mielellään kuulisin teiltä hieman näistä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille, ja nyt jään ilolla odottelemaan käytävää keskustelua aiheesta. Merci. Kiitos. Nämä erityisrahastot osoittavat, että budjetti on joustamaton. DV-valiokunnan puheenjohtaja on tullut paikalle. Tervetuloa ja nyt sitten Maria Saval, teillä on mahdollisuus vielä täydentää. Kiitos todellakin vielä herra Muresanin lisäksi voisin todeta. Olen tosin samaa mieltä hänen kanssaan täysin, mutta kun näitä budjetin ulkopuolisia instrumentteja tuli näkyviin tässä budjettigalaksissa, kuten puheenjohtaja on todennut, niin tarkoituksena oli ratkaista kolme ongelmaa. Ensinnäkin, että nopeasti voitaisiin reagoida hätätilanteessa. Toiseksi, että voitaisiin helpommin saada näitä instrumentteja käyttöön. Ja kolmanneksi ajatuksena oli myöskin se, että saataisiin myöskin jäsenvaltiota lisärahoitusta ja nyt sitten kun olemme voineet todeta ja kuten myöskin eh, tämä tutkimus osoittaa, niin yksikään näistä tavoitteista ei ole täyttynyt eikä mitään lisäarvoa sitten eh, näissä eh, toimissa, joita parlamentti kuitenkin aina peräänkuuluttaa, että EU täytyy tuoda lisäarvoa, niin minun näkemykseni mukaan sitä ei ole näissä ollenkaan tullut näiden uusien välineiden kautta. Ja ei pelkästään vain näin, vaan tämä tutkimus osoittaa, että tähän liittyy kaksi ongelmaa. Ensinnäkin parlamentilla on täysin tiedossa se, että parlamenttina meillä on tehtävänä seurata ja valvoa sitä, mitä rahoitetaan ja kuinka sitten nämä erityisrahastot toteuttavat tavoitteensa. Ja sitten toisekseen ilmeisesti on olemassa myöskin mahdollista intressiristiriitaa, koska näissä hankkeiden valintaelimissä on myöskin näissä hankkeissa hakijoina olevia tahoja, joten tässä on mahdollinen intressiristiriita kysymyksessä. Ja nyt sitten tämä raportti, jonka varmasti tässä vielä yksityiskohtaisemmin kuulemme, esittää kymmentä johtopäätöstä ja toivon mukaan niiden myötä sitten pystytään näiden välineiden, budjetin ulkopuolisten välineiden hallinnointia parantamaan, mutta kyllä täytyy myöskin miettiä tätä asiaa seuraavan rahoitusnäkymän pohjalta, että onko meillä mahdollisuutta sieltä joustavuuden nimissä näitä vastaavia instrumentteja käyttää näissä hätätilanteissa, joita varmasti tulee myöskin tulevien vuosien aikana, joten pystymmekö me näitä tällaisia budjetin ulkopuolisia hätärahastoja uudestaan käyttämään ja millä tavalla. No, me odotamme tietysti innolla lisää tietoa, mutta uskon, että nämä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 Komissio on tässä avainroolissa. So the key question that this study raises is... Ja tässä erityisrahastot ovat kaikkein asianmukaisimpia välineitä kuinka me voimme arvioida lisäarvoa. Ja tässä tilintarkastustuomioistuin on laatinut hyvin mielenkiintoisen raportin erityisrahastoista sanoen, että erityinen rahasto oli asianmukainen, mutta komission olisi pitänyt antaa enemmän muodollista analyysiä ehdoista ja edellytyksistä. Miksi ehdot olivat täyttyneet? On jo mainittu erityisrahasto Afrikalle. Oliko kiireellinen hätätilanne Afrikassa? Oliko erilainen tilanne aikaisempiin vuosiin verrattuna? Muuttoliike Afrikassa on ollut merkittävää jo ennen vuonna 2015. Ja sitten tämä laittoman maahanmuuton syyt eivät ole mikään lyhyen aikavälin aihe, vaan keskipitkän ja pitkän aikavälin. Ja sen takia tämä hätätilanteen käsite on hieman tässä kyseenalainen. Ja kun nyt palataan hallintotapaan ja vastuuteen, niin Euroopan parlamenttia pyydetään johtokunnan kokouksiin, mikä on hyvä. Se on hyvä käytäntö, jota pitää jatkaa. Mutta totta kai pitäisi olla edelleenkin olemassa toiminta, tai operatiivisia komiteoita, joissa päätetään toiminnoista. Ja tässä olemme löytäneet heikkouksia. Mitä tulee tukikelpoisuuskriteereihin, niin prosessi on aika hämärä, joka saattaa lannistaa joitakin hakijoita. Ja oli myös viitattu aiemmin siihen, että jakolinja jäsenvaltojen, antavien jäsenvaltioiden ja täytäntöönpanevien jäsenvaltioiden välillä ei ole selvä. Eli tässä on eturistiriita, konflikti aina mahdollinen mahdollinen, kuten myös kysymys siitä, onko aina se taho sopvelias, joka valitaan täytäntöönpanevaksi. Eli tässä nähdään, että demokraattinen vastuu on ennen sen aikana ja jälkeen. Ja tärkein on tietysti se vastuu, joka liittyy täytäntöönpanoon. Euroopan parlamentti voidaan tuoda mukaan arvioimaan se, miten näitä toimenpiteitä ratkaistaan. Mutta miten sitten taas valvotaan varojen käyttöä? Ja näin ollen voi miettiä, tuleeko, onko tässä nyt puutteita, jos ei voida taata ihmisoikeuksien suojelua. Huomasimme viime viikolla, että tilintarkastustuomioistuin kertoi Turkin raportissaan, miten vaikeaa oli valvoa oikeusvaltioperiaatteen haasteita kun halutaan taata erityisrahaston toiminta. No meillä ei nyt ole aikaa käydä läpi kaikkea. Tutkimus kertoo, ketkä ovat täytäntöönpanevat toimijat, mitkä ovat ne sektorit ja prioriteetit, joita rahoitetaan. Ja yksi avainviesteistä oli se, että rahastot eivät elä itsessään, vaan ne ovat keskeisiä välineitä EUn ulkopolitiikalle. Ne ovat eräänlaisia välineitä, joita käytetään ulkoisen maahanmuuton ma- muuttoliikkeen osalta. Euroopan parlamentti pitää tuoda mukaan näihin päätöksiin ja tutkimus korostaa, että tämän tyyppi tyyppinen budjetin ulkopuolinen väline haastaa valtavasti Euroopan parlamentin roolia, jonka perustamissopimukset aikoinaan määrittelivät. Ja me sanomme tässä, että voimme investoida kehitysapuun ja maahanmuuton lieventämiseen, mutta ja sitten sisäasiainministeriö voi tulla mukaan tällaisiin maahanmuuttoa liittyviin välineisiin ja niihin liittyvään päätöksentekoon. Ja kehitysapu avusta ei, ke, ei tunnu asianmukaiselta, että sisäasiainministeriö tarttuu kehitysapuun liittyviin kysymyksiin. Ja mikä on silloin strategiana, jos annetaan miljardeja Turkille, niin miksi ei sitten Afrikalle? Ja me emme oikein tiedä, mihin raha Turkissa menee ja mitä vaikutuksia näillä lahjoituksilla on. Joten vielä suosituksista, niin selvää on, että mitä tulee EU-Turkki-tilanteeseen, niin vaikka oli väline sitten poliittinen tai rahoituksellinen, niin EUn toimielinten täytyy valvoa erittäin tarkkaan näiden erityisrahastojen toimintaa ja vaikutuksia mukaan lukien vaikutusarvioinnit, ihmisoikeudet, riskit, potentiaaliset riskit kentällä. Ja otimme esille myös perustamis- sopimukset. On olemassa lupaavia käytäntöjä. Esim. Madat EU-erityisrahasto Syyrian kriisin osalta on hyvä positiivinen esimerkki siitä, miten perustamissopimuksia voidaan laatia. Ja ne voisivat inspiroida myös näitä muita erityisrahastoja. Delegoitu kehi- yhteistyö Tämä, tämä Syyrian kriisirahasto antaa tässä hyvän esimerkin. Tämän ei pitäisi olla mikään prioriteetti. Se merkitsee käytännössä sitä, että kahdenvälisyys on, sitä priorisoidaan aina EU-lisäarvon kustannuksella. Miksi pitäisi priorisoida delegoitua yhteistyötä? Mitä se tarkoittaa sitten sen kannalta, kuka tekee hommat ja kenen etuja sitten ulkopuolisessa yhteistyössä suositaan. Esim. Etiopia-tutkimuksessa näemme projekteja, joita johtaa Italia. Ja Italiahan joutuu nimenomaan käsittelemään maahanmuutto-ongelmia. Ja sitten on tämä Kolumbia, joka taas liittyy Espanjan etuihin, mutta tällainen EU-lisäarvo on tärkeä ja sitä ei pidä vähätellä tai unohtaa. Ja ja meillä pitää olla enemmän näkymyyttä silloin demokraattiseen vastuuseen ja voida valvoa paremmin vaikutuksia kentällä. Ja emme haluaisi tuloksia, jotka eivät sitten palvelisikaan lainkaan erityisrahaston tarkoitusperiä. Ja viimeisenä niin puhuttiin ex ante ja ex post arvioinnista, oikeusvaltiosta. On selvää, että kaikki rahastot räätälöidään näiden kysymysten ympärille, riskit ja todellisuus kentällä. Ja joskus on huomattu, että, jo, että kun rahoitus kanavoidaan hallitustoimijoille, niin silloin potentiaalisena riskinä on, onkin nakertaa oikeusvaltion periaatteita. Ja meidän suosituksemme on se, että että me näemme muissa esimerkeissä, kuten YKssa ja Maailmanpankissa, että voisi olla tällainen yhtenäinen EU erityisrahastokanava, joka voisi olla tehokas, tehokkaampi. Kiitos huomiostanne. Kiitos, eli onko herra Nöes Ferrer luopunut nyt sitten omasta puheenvuorostaan, joten nyt puolustus, eli komissio. Mr. Um, Chairman, thank you very much for this. Uh, Kiitos. Which is, uh, which is unfair because the No niin, ei ihan reilu aikajako, koska syyttäjällä annettiin 10 minuuttia. Itse toimin vasta äh, rahaston operatiivisen vuoden puheenjohtajana myöskin toimin johtokunnassa äh, äh, Afrikka rahaston yhteydessä. Itse tuntemani rahastot eivät ole sellaisia kuin mitä tässä äsken saatiin kuulla. Erityisrahastot, jotka perustettiin keinoksi eh, mahdollista 2012 eh, tuen nimenomaan MFFn puitteissa eikä mitenkään muuten. Katsoisin, että tämä on yksi parhaista keksinnöistä, eh, kun tarkastellaan EU-rahoitushistoriaa tässä viime vuosikymmeninä. Tietenkään täydellisyydestä ei koskaan voi puhua ja raportista monet tärkeät seikat nousevatkin esiin ja komissio on valmis näihin puuttumaan. Ja on ihan selvää, että nämä neljä nykyistä erityisrahastoa, ja niin kuin totesitte ihan perustellusti, Turkin eh, välinehän ei ole varsinaisesti eh, erityisrahasto, vaan koordinoiva väline, eli siitä keskustellaan erikseen. Mutta nämä kuitenkin eh, ovat taustoiltaan ja puitteiltaan erilaiset, varsinkin mitä tulee poliittiseen poliittisen taustan. Ja tästä on opittava ja katsottava, mitkä olisivat parhaat käytänteet. Mutta kuitenkin eh, kiireellisyydestä hädästä voidaan puhua, jos kaksi miljoonaa ihmistä asuu eri maiden pakolaisleirillä ja yrittää päästä Eurooppaan, eikö tällöin puhuta hädästä? Tai jos eh, viisi miljoonaa haluaa suunnata kulkunsa Eurooppaan päin. Itse katsoisin, että Afrikan rahasto on tässä ollut varsin tehokas juuri näihin kysymyksiin puuttumaan. Tietysti on tarkasteltava sitä, miten asiat on hoidettu ja tämä nostetaankin hyvin esiin raportissa. Ensinnäkin laadunvalvontaan liittyvät seikat. Tietenkään laadunvalvonta ei koskaan äh, ole ex ante eikä ex post pohjaisesti riittävällä tasolla, mutta voin kuitenkin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että tässä sovellamme samaa laadunvalvontamekanismia äh, ja valvontamekanismia kuin mitä sovellettaisiin missä tahansa muussa EU-hankkeessa, joka saa EU-talousarviosta tai kehitysrahastosta äh, rahoituksen. Ja tästä voin todeta, että rahaston osa osalta esimerkiksi ja myöskin Afrikan rahasto voidaan mainita, niin tänä vuonna kolme ulkoista arviointia on pidetty strategiaan liittyen yksi, toinen koulutustoimiin liittyen ja sitten eh, elinympäristöhankkeisiin liittyen kolmas. Kävitte puheenjohtaja Jordaniassa ja tutustuittekin muutamaan näistä hankkeista ja näin näitte, mitä käytännössä tapahtui Ja monet jäsenet AFETista ja myöskin muista valiokunnista ovat käyneet tutustumassa näihin hankkeisiin Afrikassa ja Lähi-idässä ja ovat hyvinkin vakuuttuneet siitä, mitä on saatu näiden myötä aikaan. Eli tulospohjaista valvontaa todella tapahtuu, niin kuin kaikissa muissakin komission rahoittamissa hankkeissa. Myöskin tilintarkastustuomioistuin raportoi näistä. Eli mitä tulee laadunvalvontaan, katsoisin, että järjestelmä on olemassa. Tietysti parantamisen varaa aina on, mutta jos parannustoimiin mennään, niin silloin parannukset koskevat kaikkia toimintaa, ei pelkästään erityisrahastoja. Sitten parlamentin mukanaolo ja seuranta Erityisrahastothan koostuvat EU-talousarviopanoksesta ja sitten kehitysrahastosta ja kolmantena tulolähteenä jäsenmaat tai muut Turkki, Sveitsi, Norja tyyppiset maat, mitä tulee Martin ja eu panoksen ja näihin naapurusvälineisiin. Tästä Euroopan komissio päättää hyödyntäen samoja menettelyjä kuin kaikissa muissa rahoittamissa hankkeissa, kuten esimerkiksi komitologiamenettelyssä yleensä tehdään, ja tämä tarjoaa täyden valvonnan mahdollisuuden Euroopan parlamentille. Mutta sitten kun puhutaan itse näistä erityisrahastoista, niin olemme ilman muuta valmiit mm, antamaan Euroopan parlamentille vahvemman mahdollisuuden olla mukana. Itse henkilökohtaisesti, hyvä puheenjohtaja, toivoisin, että Euroopan parlamentti olisi aktiivisemminkin mukana myös Bodissa, mutta kyllä se mukana on. Ja uudessa varainhoitoasetuksessa Euroopan parlamentin tilanne paranee. Sanotaan, että ennen kuin uusia temaattisia erityisrahastoja perustetaan, konsultoidaan parlamenttia ja myöskin ennen kuin tällaisia hätä- ja kriisin jälkeisiä rahastoja perustetaan. Eli tämäkin takaa Euroopan parlamentille vahvemman roolin. Ja säännöissä myöskin olemme kääntyneet parlamentin puoleen. 2017 kesällä Syyrian eh, rahaston eh, yhteydessä, olimme yhteydessä parlamentin ja eh, delegaatio kävi paikan päällä. Ja Pohjois-Afrikan ikkunan yhteydessä myöskin DEVE- ja PET-valiokunta, LIBE-valiokunta vuoden 2017 aikana pelkästään osallistuivat näihin, eli ei varmasti voida syyttää komissiota siitä, että kääntäisimme parlamentille selkämme. Mutta kaksi seikkaa kannattaa tässä muistaa. Vuosien ajan Euroopan union yhteisrahoittanut erityisrahastoja, jotka ovat olleet YK ja Maailmanpankin rahoittamia. Tässä on huomattavaa mm, yleistä kustannustasoa ja avoimuuden puutetta, ja tuolloin ei oikein saatu selvää tolkkua siitä, mitä tapahtui. Ja EU EU-erityisrahastot ovat tältä osin huomattavasti parempia. Tietysti joissain yhteyksissä, joissain rahastoissa voidaan ajatella delegoitua yhteistyötä ja se omalta osaltaan mahdollistaa myöskin EU-näkyvyyttä, sillä EU-virastot eivät ole pelkästään paikan päällä toimivia vaan myöskin sellaisia, että ne voivat reagoida paremmin EU-toiveisiin, e, paljon paremmin kuin esimerkiksi, jos toiminta tapahtuisi YK-alaisuudessa. Ja esittelijä totesi, että on parempi jakaa riittävä rahasto, eh, osasto 4, on parempi integroida varat MFFään, ja olen ihan samaa mieltä tästä kanssanne. Nykyisellään kuitenkaan ei linjaus ole ollut tällainen. Nykyisellä meillä ei ole mekanismeja, jotka mahdollistavat sen, että voidaan lähteä liikkeelle tältä pohjalta eh, säätelemään ja koordinoimaan asioita. Jäsenmaa, joka antaa 10 miljoonaa erityisrahastoon, on kiinnostunut ilman muuta oman tukensa koordinoinnista eh, verrattuna siihen, mitä EU haluaisi tehdä, jos ei siltä saada rahoitusta. Ja sitten ongelma, joka liittyy tietysti tämän eh, välineen eh, soveltamisella maa, maantieteellisesti, kun alue Syyriassa 200 000 ihmistä pakeni Turkin rajalle. Ja sitten nykyinen eh, rahoitusjärjestely ei osoittautunut joustavaksi, koska Syyria eh, eh, ja Jordania on työtä. Sitten Irak hyötyy esiistä ja Turkki hyödyntää liittymistä edeltävää välinettä, eikä näistä löytynyt varoja mistään näistä näille eh, sadolle tuhansille pakolaisille. He tarvitsevat turvaa, eh, vettä, ravintoa, koulutusta, kaikkia näitä. Ja luomamme erityisrahasto tarjoaa joustavat välineet, ja nyt tämä onkin sitten viimeinen lauseeni, voi tarjota tuen pakolaisille hätätilanteissa tapahtuvatpa nämä kriisit missä tahansa. Ja rahoittamamme tämän päivän hankkeet eivät liity pelkästään Irakin, Libanon ja eh, Syyrian asiaan, vaan myöskin Serbian, Armenian, jossa myöskin on pakolaisia. Ja tämä joustavuus siis on olemassa. Olen ollut töissä komissiossa jo 24 vuotta, enkä ole näin joustavan mekanismin ja nopean mekanismin aikaisemmin törmännyt. Ja todellakin tämän voin sanoa käsi Merci. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro kollegoille, jotka haluavat esittää puheenvuoroja. Ja pyytäisin toki teitä kiteyttämään puheenne. Ehkä voitte puhua siinä minuutin, runsaan minuutin verran. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Totuus lienee, kuten tutkimus sanoi, että eri aikoina eri paikoissa erityisrahastot on otettu käyttöön tältä pohjin ja niistä on ikään kuin tulossa tavanomainen väline. Kuten puheenjohtaja sanoi, niin ongelmana on se, että meidän omat välineemme eivät ole riittävän joustavia. Tietysti tätä voidaan potkia, kun käytetään uusia välineitä, kun sitten kesäkuussa niistä sovitaan että joustavuutta olisi enemmän. Jos ajatellaan Afrikkarahastoa, kyllä kysymys oli näkyvyydestä, mutta kenelle? Uskon, että kysymys oli omien ministereiden näkyvyydestä neuvostossa Turkissa tai Turkin osalta. Kyllä meillä on Turkkirahasto, siihen liittyy ongelmia, mutta kysymys oli poliittisesta päätöksestä, aivan kuten ää, äh, Turkin äh, päätös myöskin päästää ihmisiä lähtemään oli poliittinen päätös ja olen keskustellut poliitikkojen kanssa. Siellä on hyvin selkeää turkilaisille, että he ovat suuttuneita, he joutuvat maksamaan näistä pakolaisista. Eurooppa kritisoi heitä sitten ihmisoikeuksistaan ja äh, näin joutuu sitten maksamaan näistä pakolaisten kuuluista. Onko tämä nyt sitten ollut oikea päätös vai ei, se on eri kysymys, mutta olen samaa mieltä siitä, että Turkin osalta jotain täytyy tapahtua ja tapa, siis vastaus meiltä oli tämä erityisrahasto Bekun erityisrahasto Taanoin virallin alueella. Ja mielestäni tämä on sellainen rahasto, joka pitäisi todella hätätilanteessa romahtaneessa valtiossa perustaa, kun mitään tällaisia valtiomekanismeja ei ole kaikkein haavoittuvimmille maassa, kun olimme tuolla paikan päällä ja se, mitä tässä tutkimus osoittaa, on totta. Yksi näihin rahastoihin liittyvä ongelma on se, että me emme voi käyttää näitä rahoja kaikkein pienemmissä hankkeissa. Näimme siellä erinomaisia paikallisia Ähm, kansalaisjärjestöjä ja he kertoivat, että he saivat suoraan rahaa Euroopan virastoilta ja kansalaisjärjestöiltä, koska meillä on tiettyjä tarkastusvaatimuksia. Siis tällä tavalla tämä raha sinne menee. Ja tämä johtuu myöskin siitä, että emme enää halua ottaa riskejä omien varojemme kanssa ja tämä vaikuttaa sitten tähän myöskin, jos Keski-Afrikassa halutaan käyttää rahaa, niin silloin varmasti täytyy kantaa jokin tietty riski. Asia on myöskin näin. Kun kyse on parlamentin äh, valvontaoikeudesta, no komissiolle vain, että olen mm, pikkuinen, pikkusen pettynyt siihen, kuinka parlamentti on voinut osallistua. Emme koskaan saaneet äh, tietoa tästä, olen tuon valiokunnan puheenjohtaja, mutta emme ole äh, saaneet eh, tietoja. Minua pyydettiin Strasburgin viikolla matkustamaan ties minne ja menemään eh, Bekuun paikan päälle tätä asiaa ratkomaan. No, eh, parlamentti kuitenkin pyrkii ponnistelemaan tässä paljon, joten pyytäisin, että ette todellakaan totea niin, että me emme olleet paikalla, koska kutsu tuli aivan viime hetkellä. Ähm, sitten kestävän kehityksen osalta tietysti parlamentilla on nämä valvonta- tai tarkkailuoikeudet, joten toivon mukaan tilanne paranee tulevaisuudessa. Näkemykseni siis on, että tätä mekanismia varmasti tarvitaan joissain tietyissä tilanteissa, hätätilanteissa. Tarvitsemmeko niitä sitten vaikkapa esimerkiksi Afrikan pakolaistilanteen osalta, niin en ole ihan samaa mieltä siitä ja tämä vie sitten varmasti rahaa pois kehityskohteista, jotka taas ovat pitkän aikavälin hankkeita kun ajatellaan sitten uusia perustettavia rahastoja, niin usko meidän pitäisi olla erittäin tarkkoja sen osalta, mihin rahat kohdentuvat ja mikä on näkyvyyden osuus ja että myöskin todella sitten paikan päällä nämä rahastot tekevät sen, mitä me haluamme niiden tekevän. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Sitten herra Kolmel. No. Kiitos puheenjohtaja. Muutama peruskysymys. Valiokuntamme usein keskustelee tarvittavasta riittävästä avoimuudesta, varsinkin kun talousarviosta puhutaan. Ja nämä erityisrahastot eivät mielestämme lisää avoimuutta, vaan pikemminkin päinvastoin. Ja useaan otteeseen on todettu, kuinka tärkeitä erityisrahastot ovat, jotta voimme reagoida nopeasti ja sopivalla tavalla tarvittaessa. Tästä tietysti seuraa kysymys, onko talousarviomme sellainen, että tämän tyyppiset nopeat menettelyt voivat tulla kyseeseen. Eli meidän kannattaa tarkastella tarvittavia mahdollisia muutoksia EUn talousarvioon, jotta tämän tyyppiset reaktiot ovat mahdollisia tarvittaessa. Tietysti on melko lailla selvää, että on tarjottava apua, eh, jos hätätilanteita ilmenee. Mutta joskus ehkä tukea tarvitaan juuri siksi, että meillä ei ole tarvittavia strategioita tunnistaa ajoissa ongelmatilanteita ja alueita jos ajoissa onnistuttaisiin reagoimaan, niin tällaisiin hätätapauksiin ei välttämättä edes jouduttaisi. Eli meidän on toimittava ja nimenomaan varsinkin kun tarkastellaan maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyviä ongelmia, että saadaan aikaan pitkän aikavälin strategia ja mahdollisimman hyvä strategia, sillä ongelmana näen sen, että sellaista meillä ei tässä vaiheessa vielä ole. Thank you, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu ilmeiseltä se, että minkä muodon budjetti sitten saakaan, minkälaisen mekanismin me sitten valitsemmekin, niin emme koskaan tule näkemään ennalta kaikkia niitä olosuhteita, joita voi syntyä. Ja on erittäin hyödyllistä, että meillä on varalta jonkin sortin joustavuusväline, jolla voimme vastata kiireelliseen avun pyyntöön, jota ei aina voi osaa ennakoida. Mutta minusta tuntuu siltä, että silloin kun on puutetta vastuusta – ja sivulla 45 tämä kaavio ei voisi olla selkeämpi kuvatessaan tapaa parlamentin tarkastelun puutteesta, niin mehän luomme omat prosessimme. Niistä tulee haavoittuvaisia. Me teemme komissiosta haavoittuvaisia. Me teemme kaikista tahoista haavoittuvaisia tilanteissa, joita voi syntyä, missä on rahaa ja valtaa, niin siellä voi aina olla väärinkäytöksiä ja meidän pitää korjata nämä olosuhteet demokratiavajeesta, koska se on ainut tapa meille taata, että varat, joita me saatamme mahdollisesti tarvita hätäapua varten, että ne nähdään selkeästi tehokkaina, eikä vain mekanismina, joka vain haluaa jollain lailla nakertaa niitä instituutioita, joita me luomme, on sopivaa, on erittäin tarpeellista, että tarkastelu, tiukka tarkastelu on olemassa niin, kiitos. Kyllähän tästä näkee oikein hyvin, että näiden rahastojen kerä yritetään siis jotenkin korjata tätä joustavuuden puutetta. Ja ihmeteltävä on, on tämä EUn kyky aina panna täytäntöön tekniikoita ja käytäntöjä, jotka eivät noudata kuitenkaan budjettiin perussääntöjä. Bu- budjettikapasiteetti Turkin osalta tulee näkymään budjetissa. Se ei ole tällainen erityisrahasto, mutta käytetään resursseja, eli menot ovat kolme miljardia, mutta se näkyy budjetin osalta vain yhden miljardin suuruisena, koska annetaan varoja suoraan Turkille ja luulen, että avoimuuden kannalta ja demokraattisen prosessin kannalta tässä on puutteita. Ja erityisrahastojen osalta uskon, että kun luodaan erityisrahasto, niin poliittiset päättäjät saavat nyt vähän tällaista näkyvyyttä ja narratiivia. Ja se on ihan hienoa, jos ajattelee omaa PR, mutta käytännössä se ei ole lainkaan yhtä tehokasta. Ja siksi, että budjetti ei vie meitä tilanteeseen, jos jossa meidän pitää vastata odotuksiin. Ja te otitte esille Norjan ja Sveitsin lahjoittamat varat. Sveitsi ja Norja antavat EUlle aika merkittäviä summia, jotka eivät näy budjetissa, koska ne myönnetään suoraan tietyille kohesiomaille, joten käytännössä miten sitten käy erityisrahastojen osalta, ne tulevat erityisrahastoihin ne varat, mutta avoimuutta ei noudateta, kun yritetään selittää, että että Brexit saattaisi tuoda mukaan 14 miljardin tappioita, mutta sitten vastaavasti saadaan resursseja Sveitsiltä ja Norjalta ja ruvetaan etsimään sitten budjetista, missä nämä varat ovat, niin ne eivät näy missään koska erityiskanavien kautta nämä varat menevät suoraan joihinkin kohesiopolitiikan maihin. Voisitteko antaa lisävalaisua tähän, hyvä herra Kohler? Se olisi hyvä ja meillä oli myöskin täällä toive Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajalta, herra Filibertolta. Hän oli pyytänyt puheenvuoroa. Ikävä kyllä, teillä ei ole paljon aikaa käytössänne. Kiitos hyvin lyhyesti. Halusin kahteen sekkaan puuttua, jotka tulivat keskustelussa esillä. Ensinnäkin kehitysvarojen käyttö, jotta voitaisiin vastata johonkin muihin poliittisiin tarpeisiin. Toisaalta vahvistan, että velvoitteemme 21 artiklan mukaisesti perustamissopimuksessa on taata se, että johdonmukaisesti todella toimitaan ulkosuhteissa ja kehitys ja muiden ää, osuus ulko- suhteessa tapahtuu siis johdonmukaisesti, joten voimme olla todella vain iloisia siitä, että tällaiset erityisrahastot voivat omalta osaltaan myöskin laajemmin Euroopan unionissa äh, johtaa siihen, että näille äh, maille annetaan kriisiapua. No sitten taas, äh, jos ajatellaan sisäisiä tavoitteita, niin jos ajatellaan vaikka Afrikan hätärahastoa, niin siinähän kysymys on ollut Ähm, muuttoliikenteen hallinnasta, rajojen ähm, valvonnasta ja näin poispäin. Ja nämä ovat olleet varmasti niiden maiden toiveita, jotka ovat joutuneet sääntelemättömän muuttoliikkeen kohteiksi ja, joiden kautta, äh, ja joiden rajojen kautta ihmisiä on sitten äh, mennyt. Joten ähm, äh, tämä on sitten näkynyt tulossa. Ja kaikki nämä kehitys toimet ovat olleet ilmeisiä ja uskon, että tässä ei sitten voida näitä varoja käyttää. Sitten toinen kysymys, joka liittyy näihin, tähän intressiristiriitaan. Uskon, että Euroopan unionin yhtenäisissä toimissa jäsenvaltioiden kanssa on jo arvoa sinällään ja jos käytössä on useita välineitä, onpa kysymys sitten kehityksestä, teknisestä avusta, kaupasta ja kapasiteetin rakentamisesta, niin on hienoa, jos kolmannet maat ovat tässä mukana. Ja tämä on hyvin voimakas tavoite ulkosuhdehallinnossa ja uskon, että tämä on tullut tässä esille. Kiitos. Kyllä, nyt on pakko siirtyä seuraavaan aiheeseen ja halusin vain sanoa eri toimijoille toimenpiteistä, joihin ryhdytään, niin meidän täytyy kuitenkin jossain vaiheessa kyetä sanomaan, mikä on Euroopan toiminta muuttoliikkeen edessä, eikä voida sanoa, että näiden erityisrahastojen ja kaikkien näiden taidokkaiden toimenpiteiden kautta, niin näkyvyys ei kuitenkaan ole hirveän hyvä. Ja kun me peinä sitten joudumme väittelemään näistä asioista ja tulevat ehdokkaat joutuvat argumentoimaan näissä kysymyksissä ja silloin pitää kyetä osoittamaan erittäin selkeästi, miten me toimimme. Mikä on tällainen Afrikka-erityisrahasto? Meillä on erilaisia toimia, muuttoliikkeen ilmiön edessä – mutta se ei riitä, se ei kuitenkaan poista meidän legitimiteetin ja avoimuuden vaatimustamme. Ainahan keksitään kaiken maailman äh, hallintoneuvostoja ja erilaisia ohjauskomiteoita, joihin tulevat mukaan eri maiden eri tahot. Ja en kuitenkaan ole varma siitä, että niillä on hirveästi lisäarvoa. No, mutta nyt pitäydymme tässä ja kiitän kumpaakin asiantuntijaamme, jotka ovat meitä paljon auttaneet analyysiensa kautta. Mutta rohkaisevaa on se, että meillä on itse asiassa parantamismenetelmiä jo, jotka siintävät näkyvissä. Ja siirrymme nyt käsittelemään tätä Turkin pakolaisavun koordinointivälinettä. Muistan, että keskustelut, joita kävimme budjettisovittelussa aikoinamme ja mietimme silloin, pitäisikö tämän koordinointivälineen näkyä alustavassa talousarvioesityksessä tälle vuodelle. Ja kuinka sitten kävikään, niin tämän vuoden alussa sitten niin tähän pitää siirtyä. Komissio esitti viime viikolla, että pidennetään tätä Turkin koordinointivälinettä kolmella miljardilla tälle vuodelle ja ensi vuodelle. Ja komissio esittää, että rahoitetaan ihan samalla tavalla kuin eka versio, eli miljardi EUn budjetista ja kaksi miljardia sitten jäsenvaltioiden ulkopuolisista lahjoituksista, mukaan lukien Norja ja Sveitsi. Komissio on nyt tehnyt tästä päätöksen. Ikävä, ettei meitä tässä kuultu. Valitamme sitä vähän, eikä meitä myöskään tiedotettu siitä, miten komissio ajatteli siis koota tämän miljardin, joka tulee EUn budjetista. Ja nyt on tietysti parasta käynnistää tästä keskustelu toivoen, että Euroopan parlamentin näkemykset tuodaan tähän mukaan ennen kuin tehdään mitään lopullisia päätöksiä ilman meidän myöntymistämme, Mehän olemme kuitenkin budjettivallan käyttäjiä mekin. Ja nyt rouva Kalviinolle puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset siitä, että voimme esitellä yksityiskohtaisemmin tämän komission tekemän ehdotuksen, kun kysymys on tämän Turkin koordinointivälineen laajentamisesta. Ja haluaisin vielä aluksi todeta, että komissaari Oettinger esitellään, esitellessään parlamentille rahoitusnäkymiä todella ensimmäisenä kertoi tästä komission päätöksestä – joten parlamentti sai tiedon samana päivänä ja itse asiassa jopa ennen kuin neuvosto tai niin, neuvosto sai Koreperissä tiedon vasta seuraavana päivänä, joten tältä osin komissio on halunnut osoittaa, että parlamentti on tärkeä elin, koska välittömästi tällä tavalla kollegion kokouksen jälkeen täysistunnossa tämä asia ilmoitettiin. Ja seuraavaksi siirryn sitten puhumaan englantia. Turkin pakolaisavun koordinointiväline on ja on ollut hyvin tehokas väline pakolaisten auttamiseksi Euroopan ulkopuolella ja tämä on vahvistettu mm. toisessa vuosiraportissa, joka hyväksyttiin viime viikolla ähm, useista ohjauskomitean äh, kokouksista äh, tämä käy ilmi ja erityisesti viimeisimmästä. Ja analyysimme mukaisesti tämä koordinointiväline on ollut hyvin äh, tehokas ei pelkästään vain sen osalta, mitä se tekee paikan päällä, vaan myöskin sen lisäksi, että se on koonnut omistajuutta kaikista jäsenvaltioista ja antanut todella mahdollisuuden tehokkaaseen näiden jäsenvaltioiden toimien koordinointiin. Ja analysoimme tätä tilannetta siis ohjauskomitean osalta sillä tavalla, että tässä on paljon lisäarvoa. Tämä on tuonut kaikki kumppanit saman pöydän ääreen ja he todella tuntevat olevansa osa tätä päätöksentekoprosessia ja olemme onnistuneet koordinoimaan emme pelkästään tätä EU-tasolla, vaan myöskin kansallisilla tasoilla ja myös Turkissa Pääosasto Nieristä. Ehkä kollega haluaa vielä tähän lisätä jotakin. EU-Turkki-lausunto vuoden 2016 äh, totesi, että äh, tätä rahoitusta annetaan kolme miljardia äh, koordinointivälinettä varten sitten, kun tämän ensimmäisen erän rahat on käytetty täysin ja että myöskin kaikkia vaatimuksia on noudatettu. Ja kolmen miljardin rahoitusosuus on nyt sitten täysin äh, sidottu ja käytetty ja 72 hanketta on äh, toteutettu, 1,8 miljoonaa on jo käytetty ja äh, tästä syystä vaikkakin tietysti äskettäisiä tapahtumia Turkissa voidaan kritikoida vaikkapa ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion osalta, niin komissio katsoo, että tämä on oikea hetki todella ehdottaa vielä tämän koordinointivälineen laajentamista erityisesti siltä pohjin, että Turkki on sitoutunut siihen, mitä se 20, 2016 maaliskuussa EUn kanssa sopi ja on toteuttanut nämä sitoumukset erityisesti kun kysymys on vaikkapa juuri pakolaisten kohtelusta. Ja tästä syystä komissio viime viikolla on tämän päätöksen tehnyt, että tätä välinettä laajennetaan, pidennetään ja nyt haluankin antaa Median Ferranille, joka on vastaava johtava ner pääosastossa joka vastaa Turkki-kysymyksistä, joka voi kertoa hiukan teknisemmistä ja poliittisista yksityiskohdista tässä. Ja sitten sen jälkeen voin vielä palata näihin budjettikysymyksiin. Kiitos. Ehkä vedän yhteen tärkeimmät saavutukset jotta saatte tietoa siitä, eh, mitä on tehty. Ja kaikki nämä on esitetty myöskin julkisina ja toisessa vuotuisessa raportissa, joka julkaistiin samana päivänä, kun tehtiin viime viikoinen päätös toista kierroksesta, julkaistiin. Nämä saavutukset on esitetty myöskin johtokunnan kokouksessa 9.3., jonka puheenjohtaja oli valmis esittämään teillekin kutsun näihin kokoukseen, jotta todellakin kaikki toimii ja tapahtuu avoimesti. Mitä on sitten saatu aikaan? Jotain lippulaivahankkeita Ähm, on toteutettu ja ne ovat osoittaneet hyväksi ensinnäkin sosiaalinen turvaverkko, kiireellinen sellainen 1,2 miljoonaa äh, on saatu tähän ja kaikkein haavoittuvimmassa äh, asemassa oleviin pakolaisiin tämä kohdistuu. Ja sitten alueelliset toimet terveyden alalla ja koulutuksessa ja koulutuksen osalta niin voidaan todeta, että 300 000 lasta on saatu kouluihin jälleen Turkissa ja näin toivottavasti päästään eroon siitä uhasta, että menetettäisiin kokonainen sukupolvi. Erilaisia koulutusmateriaaleja ja koulutusta turkiksi näille lapsille on tarjottu ja myöskin tukea terveyskysymyksissä ja välityntäkin apua. Ja 12 liikkuvaa terveydenhuoltoyksikköä on saatu perustettua ja ne ovat todellakin seitsemästä 60 000 lasta tutkineet ja toteuttaneet satojen tuhansien lasten rokotusohjelman myöskin. Eli tässä näistä lippulaiva-hankkeista ja osoituksena siitä, kuinka väline käytännössä toimii. Ja Turkin sopimusta edelleenkin siis täytäntöön pannaan ja täytäntöönpano onkin sitten vahvistettu yksimielisesti jäsenmaatasolla. tasolla ja katsoisimme, että nyt on mahdollista lähteä tähän toisen kierroksen toteutukseen, niin kuin sopimuksessa esitetään. Ja myöskin kiireellinen hätäkeskus on perustettu. Ja kuten jo totesin, yksi tehokkaimmista saavutuksista liittyy juuri koulutukseen, ja koulutus on erittäin tärkeä asia. 300 miljoonan sopimus on solmittu Turkin koulutusministeriön kanssa, jotta mahdollistettaisiin lasten palaaminen opetuksen piiriin ja valmistelutyöt, niitä tarvittiin, jotta päästiin siihen vaiheeseen, että voitaisiin jatkaa sopimusta ja katsoisimme, että poliittinen päätöksenteko tarvitaan tämän toisen kierroksen rahoituksen taakse nyt, jotta asioissa voidaan edetä. Ja totta kai Euroopan parlamentti on tässä kaikessa mukana ja mahdollisesti vuoden 2018 talousarviota joudutaan tarkistamaan, jotta voidaan mahdollistaa nämä erät toisen toiselle kierrokselle. Ja olisi hyvä, jos saataisiin muutettu talousarvio hyväksyttyä toinen viiva viides heinäkuuta pidettävällä täysistuntoviikolla. Eli tässä hieman taustoja tälle päätökselle ja päätös on esitetty myöskin 9.3. pidetyssä johtokunnan kokouksessa. Eli osallistujanne saivat tietoa siitä, että komissio aikoo edetä tämän päätöksen tekemisen suuntaan. Ja kun budjetin kannalta asiaa tarkastellaan, niin annan puheenvuoron tässä takaisin kollegalleni. Hän voi jatkaa. you, you... Niin, kuten varmasti tiedätte, kun esittelemme komission ehdotuksen neuvostossa, niin useat jäsenvaltiot reagoivat voimakkaasti ja vaadittiin täysin rahoistettua mekanismia, että kolme miljardia tulisi suoraan EU-budjetista. Komissio totesi, että tämä ei olisi kaikkein vakavaraisin vaihtoehto, koska se vaatisi ei pelkästään vain tämän olemassa olevan otsakkeen jäljellä olevan marginaalin, vaan myöskin siihen pitäisi käyttää muuta marginaalia. Tämä jättäisi vähän joustavuutta uusien kriisien osalta, koska kaksi ja puoli viettä vielä tätä rahoitusnäkymäkautta on jäljellä. Ja äh, kuten tiedätte, josta on jo keskusteltu, niin selkeitä tarpeita Syyrian kriisin ja keski äh, Välimeren reitin osalta on olemassa vielä odotuksia EU-lupausten suhteen ja tiedämme myöskin, että täällä valiokunnassa myöskään ei tarkoitus ole myöskään kuskittua näihin tässä otsakeessa, vaan myöskin muun muassa työllisyyteen ja muihin kysymyksiin. Joten esimerkiksi nuorisotyöllisyyttä pyritään tukemaan tästä otsakkeesta ja myöskin meidän täytyy ottaa huomioon myöskin muita ohjelmia ja niiden rahoittamusta. Ja tästä syystä komissio on ehdottanut, että pyritään tasapainottamaan tämä sama jako tässä toisessa lisärahoitusosuudessa 1 miljardi EU-sta, 2 miljardia jäsenvaltiota. Tämä on jo johtanut mielestämme selkeään sitoutumiseen jäsenvaltioiden tasolta, taholta, kuten jo tuossa sanoinkin ja tunnelmista tuolla ohjauskomiteassa. Kysymys ei ole siitä, että lähetämme rahaa Turkkiin, vaan että otamme pakolaisten tarpeet huomioon, kun kysymys on erityisesti koulutuksesta ja terveydestä. Ja uskomme, että se, että tämä sopimus toimii hyvin ja että myöskin näitä pakolaisia muuttoliikevirtoja hallitaan tahokkaammalla tavalla ja että Turkki noudattaa myöskin tätä sopimusta, niin ehdomme, uskomme, että tämä myöskin helpottaa tämän ehdotuksen etenemistä. Kiitos. Rouvat Calvinio ja Meran. Ja nyt sitten puheenvuoro esittelijällemme. Kiitos. Kiitos hyvä puheenjohtaja. Kuten aivan oikein sanoitte johdannossanne, niin totta kai kun me neuvottelimme budjetista tälle vuodelle, niin me tiesimme hyvin, että tämä tapahtuisi ja että meidän pitäisi yhdessä parlamentti, komissio ja neuvosto päättää siitä, tuodaanko tämä koordinointiväline, jatketaanko sitä edelleen vai et. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että tulitte parlamenttiin. Tänä aamuna teillähän on hyvin kiireinen viikko, joten annamme arvoa sille, että tulitte paikalle. Ja minulla olisi kolme huomiota nyt tässä. Ensimmäinen liittyy yhteistoimintaan parlamentin ja komission välillä ja toinen liittyy parlamentin rooliin ja kolmas huomio liittyy liittyy koordinointivälineen rahoittamiseen. Yhteistyöstä komission ja parlamentin välillä ensinnäkin, niin minun kantani on se, että tämä päätös ja talousarvioesitys, jota esitetään meille, tulee olemaan tärkeimpiä tärkeimpiä budjetteja tälle vuodelle, koska määrä on merkittävä, julkisen mielipiteen vaikutus on merkittävä ja poliittinen vaikutus on myös merkittävä parlamentin, neuvoston ja komission kannalta. Ja siksi meidän täytyy nyt työstää tätä vilpittömän yhteistyön hengessä. Ja tiedätte, että kun tämä koordinointiväline käynnistettiin, niin luimme siitä lehdistötiedotteesta. Parlamenttia ei ollut otettu mukaan ja parlamentti ajatteli, että ymmärrämme kyllä, että tämä on kiireellinen tilanne, mutta älkää enää toimiko näin. Ja parlamentti kyllä nieli tämän, mutta sanoi, että älköön tämä toistuko. Kun me sanomme, että olkaa kilttejä, tuokaa meidät mukaan, niin se tarkoittaa sitä, että me odotamme nyt, että meidät tuodaan tähän mukaan. Olette oikeassa että komissaari ystävällisesti informoi parlamenttia välittömästi, kun päätös oli tehty kollegiossa, ja me katsomme, että aikataulu oli oikea, mutta me uskomme, että ei ollut hyvä, että päätös vuoti lehdistölle ennen kuin me tiesimme siitä. Ja minähän luin siis tänä sinä aamuna lehdistä poliitikosta tästä ja tiedon olisi pitänyt tulla budjettivallan käyttäjälle, joka parlamentti on, jos te nyt voitte toimittaa meille enemmän informaatiota siitä, kuka vuoti tämän asian lehdistölle ennen kuin tieto tuli meille, niin me antaisimme kyllä arvoa. Ja koska vilpitön yhteistyö on niin olennaista ja budjetti sovittelussa olleena, niin voin sanoa, että olen aina ajatellut, että on tärkeää, että marginaali antaa meille toimintamahdollisuuksia koordinointivälineen puitteissa. Ja poliittiset ryhmät tietävät, kuinka tiukka olin vaatimuksissa, niin minä sanoin, että meidän pitää jättää marginaalia myöskin Turkille, joten olemme valmiita yhteistoimintoon tässä. Me olemme vastuullisia, mutta me tarvitsemme avoimuutta ja me haluamme olla tässä osallisina. Ja toinen huomioni on se, että tänä aamuna me olemme keskustelleet tutkimuksesta, joka koski erityisrahastojen valvontaa ja tämä koordinointiväline mainittiin myöskin. Ja kiireellisyyttä ei asetettu kyseenalaiseksi. Ja te olette nähneet positiivisia vaikutuksia kentällä. Näin onkin, mutta puhuttiin parlamentin tarkastelusta ja demokraattisesta vastuusta, parlamentti ei kuulu nyt tämän koordinointivälineen ohjauskomiteaan. Ja nyt kysymys komissiolle kuuluukin, miksi kun komissio esittää, että jatketaan tätä koordinointivälinettä Turkille, miksi ei esitetty, että parlamentista tulee jäsen tähän ohjauskomiteaan, kuten komissio ja jäsenvaltiot ovat jo siinä mukana. Ja kolmanneksi sitten nopeasti vielä rahoituksesta. Me olemme keskustelleet lukuisia kertoja eri haasteista, MFFstä muun muassa, ja me olemme siis rahoittaneet erilaisia prioriteetteja ilman, että me olemme saaneet uusia varoja, vaan on käytetty muita varoja ja sillä on ollut sitten kielteisiä vaikutuksia muihin EUn prioriteetteihin ja, ja en voi hyväksyä rahoitusta ennen kuin näen komission alustavan talousarvioesityksen, mutta haluan nyt toistaa vakavammin kuin koskaan MFFn aikana, että tuoreet uudet prioriteetit vaativat uusia varoja. Ja jos nyt katson näitä marginaaleja, joita tässä on olemassa, niin tässä on kuitenkin 250 miljoonaa euroa marginaalia. Jos nyt katson näitä marginaaleja eri otsakkeissa, se on 1,6 miljardia euroa ja jos katsotaan nyt globaalia sitoumusmarginaalia, se on 1,1 miljardia ja joustavuusväline on sitten 517 miljoonaa. Eli jos me nyt rahoitamme 2 miljardia jäsenvaltioilta ja 1 miljardi EU, EU-budjetista, niin silloin tämä 1 miljardi, niin sitä pitäisi katsoa tällaisena uutena rahoituksena, joka tulee marginaaleista eikä olemassa olevista rahoista otettuna, koska vaikka nyt onkin valtavasti jännitteitä ja painostusta, niin tämä on kuitenkin meille tärkeä periaate ja voimme tietysti sitten antaa hyväksyntämme, kun näemme tämän alustavan tarkistavan talousarvion. Ja kiitän teitä kaikkia tänne tulostanne ja odotan innolla sitä, että että viedään eteenpäin näitä kysymyksiä ja konkreettisia kysymyksiä erityisesti ja odotan, että voimme sitten vilpittömässä hengessä olla yhteistyössä komission kanssa meidän omien vaikutusvaltojemme puitteissa. Ja kiitos nyt herra edustaja Delano. Kiitos ensiksi. Äh, todella äh, yhdyn Muresanin puheisiin kyllä. Tämä on entistä tarpeellisempaa. Se, että jäsenvaltiot toimivat unionin ulkopuolella, kun ajatellaan sitten, että meillä on tämä yhteinen lainsäädäntöporukka tässä, niin tämä on mielestäni ongelma. Ja äh, tietysti sitten, jos ajatellaan, että rahaa otetaan vielä yhteisestä kassasta, niin äh, tässä on selkeää äh, luottamuksen puutetta ja tällaista tilannetta ei voida hyväksyä. Minä haluaisin sanoa, että nyt ollaan menty aivan liian pitkälle tässä asiassa ja nyt on sitten palattava normaaliin pakolaiskysymys ei ratkea tällä EU- ja Turkin välisellä sopimuksella, vaan tämä on globaali kysymys, joka on käsiteltävä laajemmin Euroopan unionissa. Ja juuri tämä ongelman laajuus liittyy siihen, että kaikki muuttajiin liittyvät kysymykset ovat kaikkien EU-maiden kysymyksiä. Ja tässä nyt täytyy toimia eri tavalla. On tällaista pienen piirin politiikkaa, joka ratkotaan jossain pienessä huoneessa. Ja kuitenkin EU täytyy toimia sillä tavalla, että tässä on yhteinen lainsäädäntöviranomainen ja sitten toimitaan sääntöjen mukaisesti. Kiitos. Niin, haluan ensimmäiseksi kiittää nyt puhujia kaikista yksityiskohdista. Kun nyt jatketaan tätä välinettä, Euroopan komission päätös osoittaa, että tämä toinen ohjelmakausi ei kovin paljon poikkea edellisestä kaudesta. Ei rahoituksen eikä toiminnankaan kannalta ja rahoituslähde on edelleen sama, eli osa tulee EU-budjetista ja osa on sitten jäsenvaltioilta tulevia rahoitusosuuksia. Pakolaisten tilanne Turkissa tällä hetkellä ei ole niinkään muuttunut niiltä ajoilta, jolloin tämä mekanismi koordinointiväline käynnistettiin. Pakolaisten lukumäärä on kasvanut nyt kolmeen ja puoleen viiteen miljoonaan. 3,5 miljoonaa. 284 000 lasta on syntynyt tällä välin ja tässä tilanteessa meidän pitää nyt kehittää käyttää erityisesti täytäntöönpanon tasoa ja kehittää niitä toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä puutteiden korjaamiseksi. Muistaen tietysti ne kokemukset joita, ja opit, joita on saatu menneisyydestä. Toinen vaihe tulee olemaan tärkeä. Kysymykset nyt. Perusperiaatteet ovat tehokkuus ja nopeus ja hyvä hallinnointi. Tämä yhteistoimintamekanismi vastaa kolmea miljardia nyt vuosille 2000, vastasi vuosille 2016 ja 2017. Kysymys kuuluu, onko noudatettu perusperiaatteita ensimmäisen vaiheen aikana? Puhutaan viime vuodesta. Jäsenvaltiot antoivat noin puolitoista miljardia, joista 97 prosenttia sitten käytettiin. Ja kun nyt sitten odotamme muiden varojen mobilisointia tälle vuodelle ja ensi vuodelle, niin voisimmeko vielä nopeuttaa ja lisätä nyt kurinalaisuutta? Voidaksemme tehostaa tätä uutta vaihetta? Ja kolmas kysymys, mikä on arviointinne rahaston tehokkuudesta? Kiitos. Ja seuraava puhuja. Kiitos. Tämä keskustelu hieman hämmästyttää, koska itse luulin, että nyt ollaan toisessa vaiheessa, seuraavat kolme miljardia. Olisin näistä kysynyt aikataulun osalta, miltä se näyttää. Eikä Turkki ole pelkästään osallisena sodassa, vaan myös aiheuttanut itse näitä pakolaisvirtoja. Ja kysyisin, kun nyt Turkin tilanne ja rooli on muuttunut, onko se jollain tavalla huomioitu komissiossa? Mielestäni eh, aiheuttaja ei tulisi tämän tuen kautta vielä eh, ikään kuin palkita. Tähän mennessähän tilanne on ollut sellainen, että Turkki on hoitanut asiat hyvin yhteistyössä EUn eh, e kanssa, mutta nyt Turkki on saamassa huomattavat rahasummat. E, tietysti tässä puhutaan kouluista, terveydenhuollosta ja niin edelleen, mutta olemmeko nyt varvoja, varmoja siitä, että emme tässä välillisesti ole rahoittamassa Turkin aseellista osallistumista Syyrian kriisiin? Hyvä kysymys. Edustaja Gardia Zabal. Kiitos hyvin nopeasti. Tiedämme, että todella Turkki ottaa tietyn määrän pakolaisia, joita Eurooppa ei ole halunnut, joten näin ollen ei tunnu järkevältä, että tuntuu järkevältä, että annetaan todella tätä tukea näille ihmisille, jotta he voivat saada sijaan, jossa asua ja saavat koulutusta ja terveydenhuoltoa ja näin poispäin. Mutta on totta, että tilanne on hyvin pulmallinen ja Turkin ihmisoikeustilanne on todella mennyt takapakkia ja kansalaisjärjestöt siellä todella eivät ole hyvässä tilanteessa, eikä myöskään lehdistönvapaus ole kovin hyvällä tolalla, joten aika paljon epäilystä on myöskin sen osalta, että pitääkö näitä varoja nyt sitten antaa, mutta kuitenkin äh, siellä olevat äh, pakolaiset tietysti tästä joutuvat sitten kärsimään, koska Eurooppa ei heitä halua, joten sen osalta rahoitus on oikeutettu. hyvin tärkeää, ovat kaksi seuraavat kriteeriä. Missä olosuhteissa äh, tai ehtojen pitää olla hyvin tarkat, että tiedämme, että todella viimeisen sentin saakka nämä varat menevät näille pakolaisille, eivätkä Turkin viranomaisille, jotka käyttävät ne sitten ehkä kenties johonkin toisiin tarkoituksiin. Ja toiseksi sitten rahoitus Euroopan budjetista miljardi euroa tässä mennään jo aika rajoilla, eikä pidemmälle voida mennä. Ja todella, kun kolme miljardia on kaiken kaikkiaan tämä summa, niin on ymmärrettävä, että kysymys on isoista rahoista ja budjetti ei tällaista menoa pitkään kestä. Kiitos. Ja nyt seuraavat puhujat. Älkää puhuko liian pitkään. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. In Deutschland gibt... Kiitos. Saksassa sanotaan, että kun ajanhallinnoinnista on kyse, niin sanotaan, että tänä vuonna taas joulu tuli noin yllättäen. No onneksi tässä, tai on selvää, että tässä nyt ei vitsailla eikä vitseistä ole kyse, vaan minuakin todella askarruttaa se, että eh, kiireellisinä käsitellään kysymyksiä, jotka kyllä on voitu tietää etukäteen. Se, että sopimus umpeutuu kolmas päivä lokakuuta, on ollut tiedossa. Ei tämä mitenkään yllättäen ole tullut. Ja siksi katsoisin, että tarvitsemme selkeän strategian ja selkeät tavoitteet sen suhteen, mitä halutaan eh, pakolaiskriisiin liittyen saavuttaa. Selvää on, että olemme valmiit auttamaan ja niin on tehtykin. Ja itsekin olen sitä mieltä, että jopa laajempi auttaminen voisi tulla kyseeseen, mutta poliittinen tavoiteasettelu on määriteltävä kuntoon. Jos näin ei tehdä, niin törmäämme tilanteeseen, jossa joudumme maksamaan aina enemmän ja enemmän joka vuosi näihin eri kriisikeskuksiin ja selvityskeskuksiin mutta tietämättä mihin haluamme varsinaisesti päätyä. Eli tarvitaan tällainen selvä kehys. Mutta konkreettisena seikkana tähän liittyy toisaalta se, että sovittiin noin kolmesta miljardista sopimuksessa ja 1,85 on tästä nyt hoidettu. Ja ennen kuin sitoudutaan lisämiljardeihin, kannattaa kysyä, miksi tämä loppuerä on jäänyt maksamatta. Ja jos se on tarkoitus vielä hoitaa, niin kysymys kuuluu, milloin? silloin. Eli nämä tärkeät tiedot meidän tulisi saada ja saada ne nyt eikä vasta muutaman kuukauden kuluttua. Kiitos edustaja Obart. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin sanoisin, että nämä ovat pointtia, joiden kanssa olen täysin yhtä mieltä, ei kannata niitä toistaa. On erittäin selvää, että oli valtava humanitaarisen avun, avun tarpeen tilanne ja EUn piti toimia. Ja, ja mitä sitten olenkaan kuullut keskusteluissani, niin on suoritettu hyvää työtä. Meidän pitää olla ylpeitä siitä, koska – on tietysti tärkeää vastata inhimilliseen tarpeeseen, mutta kuulin myös varoituksia siitä, että on tiettyjä vaaroja siitä, että EU joutuu rahoittamaan tätä iankaikkisesti ja me tarvitsemme strategiaa tähän ja toivon, että komissio saa jonkinlaisen strategian tähän, jotta voimme sitten vetäytyä asianmukaisesti. Aivan. No niin, pyydän nyt kahta viimeistä puhujaa puhumaan lyhykäisesti. Hyvin nopeasti puheenjohtaja. Olen aina ollut sitä mieltä, että tällainen hankintahomma, jota nyt sitten Turkin kanssa ollaan toteutettu, että he hoitavat ne pakolaiset, joita me emme halua olisi tuettava asia, koska tilanne on ollut hyvin kiusallinen EUn sisällä. Mutta minulla on oikeastaan kaksi kysymystä komissiolle. Tämä liittyy siihen, mitä jo äsken tuossa sanottiin. Kun maksettiin tuo ensimmäinen kolme miljardia, niin kaikki tiesimme, että toinen kierros vielä tulee. Ja 2018 budjettiesityksessä komissio ei kuitenkaan tätä ehdotusta ottanut huomioon siis toimittiin ikään kuin sellaista ei olisi olemassakaan, vaikka kaikki tiesimme, että tämä toinen äh, lisärahoitus vielä tulisi. Joten meistä tuntui vähän siltä, että, <laughs> että tässä on vähän niin kuin juuri tällaista äh, puutetta siitä, että nähdään asioita vähän pidemmälle. Ja sitten toinen seikka on se, että äh, kuinka kauan tätä oikein nyt maksetaan. Mikä on todella se raja, jolloin sanomme, että nyt nämä äh, alihankintasopimuksen pakolaiset eivät enää ole näitä pakolaisia, joista me maksamme. Kiitos. Ja edustaja Mirjala. Puhun lyhyesti. Pitkän aikavälin tarkastelua tarvitaan. Tässä ollaan vähän eh, lyhyellä tähtäimellä asiaa katsomassa tietysti eh, EU tulee puuttua ja kantaa oma vastuunsa pakolaisista, mutta nyt kannattaa tarkastella pitkän aikavälin lähestymistapaa ongelmaan. Eli on katsottava, miten hoitaa konflikteja e, ja minkä tyyppisiä välineitä tarjota pakolaisille, ei heidän alun perinkään tarvitse lähteä pakomatkalle. Eli tässä tarvitaan mahdollisimman kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Kiitos. Kysymys, joka nyt tulee. Jos tätä oltaisiin voitu käsitellä silloin, kun käsittelimme tämän vuoden talustavaa talousarvioesitystä, olisimme voineet nimenomaan näitä kysymyksiä ratkoa. Eli tuleeko tämä miljardi sitten marginaalista vai käytetäänkö tässä sitten uudelleen varoja? Mitä komissio aikoo tässä tehdä? Kertokaa komissio. Niin, kiitos puheenjohtaja ja kiitos paljon tästä keskustelusta ja olemme nyt kirjanneet ylös kaikki kommentit ja ehdotukset, mutta luulen, että suurin tässä asia on se, että komissio ja parlamentti ovat yhtä mieltä haasteista, jotka ovat edessämme ja että meidän pitää löytää oikeat ratkaisut ja tasapaino näiden haasteiden välillä. Ensimmäisestä huomiosta. Niin ensinnäkin avoimuudesta ja vastuusta olemme ihan samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että pitää kasvattaa avoimuutta ja vastuuta. Ja sen takia me olemme korostaneet ja olemme saaneet, euro, olemme kutsuneet Euroopan parlamentin mukaan kaikkiin ohjauskomitean kokouksiin ja näissä kokouksissa keskustelemme yksityiskohtaisesta täytäntöönpanosta. Ja mehän olimme jo kertoneet, että komissio valmistelee tätä päätöstä silloin. Ja komissio ja parlamentti saa kuukausittaisia täytäntöönpanoraportteja ja yritämme nyt antaa mahdollisimman paljon yksityiskohtia vuosittaisista tileistä. Otan vastaan kaikki ehdotukset, mutta mitä tulee tiedon antamiseen parlamentille, niin olen nyt, a, olen nyt tehnyt kaikkeni. Valtavan suuria paineita kohdistuu nyt tiedottamiseen. Me annamme kuukausittaisen raportin yksityiskohtaiset raportit ja täytäntöönpanon raportit. En oikein näe, mitä vielä voisimme tehdä avoimuuden vahvistamiseksi. Ja totta on, että että koordinointiväline on uusi lainsäädäntöväline, mutta en nyt usko, että tässä mikään uusi luovuus enää kannattaa. Tässä on erilaisia tapoja panna täytäntöön ja koordinoida, mutta mehän panemme täytäntöön sitä rahaa, joka oli olemassa liittymistä edeltävässä välineessä ja humanitaarista apua koskevassa asetuksessa. Ja toiseksi sitten rahoituksesta. Totta on, että Tämä aihe oli olemassa, kun neuvoteltiin tämän vuoden budjetista. Ja me jaamme parlamentin lähestymistavan siitä, että suurin osa rahoituksesta tulee nimenomaan joustavuusvälineiden marginaaleista ja vain pieni osa tulee tästä humanitaarisesta avusta, koska tänä päivänä se on humanitaarinen apu jonka puitteissa toimitaan, mutta se on siis tuoretta rahaa, joka tulee marginaaleista ja näin tulee käymään. Ja sitten kolmanneksi ajoituksesta ja poliittisista haasteista, niin kuten sanoin johdannossani, niin, ja osa teistä on sanonut, että suhde Turkkiin on hyvin arkaluontoinen, ja tämä selittää, minkä takia samalla kun me lisäämme rahoitusta käsitelläksemme pakolaisavun tarpeita, niin oli poliittinen sopimus, jolla haluttiin leikata määriä, jotka annetaan liittymistä edeltävään välineeseen ja osa siitä oli jo sovittu tämän vuoden budjettiin ja toista osaa sitten ehdotan, ehdotetaan komission taholta seuraavan vuoden budjettiin, joten yritämme löytää tasapainon käyttäen näitä eri välineitä, jotta taataan se, että kohdennamme prioriteetit oikein ja kollegamme niin varmaan kertoo, miten takaamme, että raha todellakin menee pakolaisille. Selvää on, että se on se tavoite, kuten parlamenttikin totesi. Ja tämä haaste, poliittinen haaste, liittyy myös ajoitushaasteeseen. Jos me ehdotamme tätä liian aikaisin, emme noudata sääntöä, joka sanoo, että koordinointivälinettä laajennetaan. Siis meillä rahaa ei ole sitten, kun täytäntöönpano saatetaan loppuun. Jos me toimimme liian myöhään, niin silloin riskejä koituu jatkuvuudelle ja sen takia tämä oli hetki, jolloin ajattelimme, että olimme saavuttamassa tämän eh, kulukauden lopun. Ja jotta emme olisi liian myöhäisiä, kun haluamme taata projektin jatkuvuuden, kun tämä sitoumus sitten raukeaa tälle vuodelle meidän täytyy jälleen kerran löytää, miten löydetään tasapaino ja kun annamme yksityistä tietoa täytäntöönpanosta, ajattelimme, että löydämme tämän oikean tasapainon. Eli me voimme taata sen, että täytäntöönpano on saatu loppuun sitten, kun kolme miljardia on käytetty, mutta meidän täytyy edelleenkin työstää tätä ja luotamme nyt siihen rakentavaan lähestymistapaan, jota olette osoittaneet aina myöskin, kun yritämme ajatella pitkän aikavälin ratkaisuja, joista emme ehkä kykene keskustelemaan tänään, mutta joista pitää vielä puhua saadaksemme vakaat puitteet tulevaisuudelle. No, meillä on tilaisuus vielä palata tähän. Sitten edustaa Rova Ferran lyhyesti. Kiitos hyvin lyhyesti vain kolme seikkaa poliittisesta tilanteesta ja EUn ja Turkin suhteista ja tästä välineestä, sen täytäntöönpanosta ja tästä poistumisen strategiasta se seikka, että tämä ei ole mikään palkinto Turkille, niin on selkeää, että tämä on suunnattu pakolaisille ja vain on osa turkkisuhteita komissaari Haan oli eilen AFET kokouksessa kertomassa, että liittymistä edeltävä instrumentti on sellainen osa, johon 756 miljoonaa euroa on ehdotettu Turkkia silmällä pitäen seuraavia kolmea vuotta varten, joten tämä ei millään lailla mene suoraan Turkin hallitukselle, vaan pakolaisille sitten täytäntöönpanosta. On hyvin selvää, että tehokas ja nopea täytäntöönpano jossa noudatetaan myöskin hyvää varainhoitoa, ovat todella koko tämän välineen käytön pohjana. Ja näin myöskin tilintarkastustuomioistuin valmistelee tarkastusraporttia, joka valmistuu ennen kesää Bianca antaa tietysti lisävaloa siihen, että moitteetonta varanhoitoa on tässä noudatettu, josko ei tietysti. Meillähän ei ole tätä kertomusta vielä, mutta tästä saamme siis lisää tietoa ja se osoittaa, että tarkkaan tätä asiaa seuraamme. Tässä vaiheessa olemme käyttäneet miljardi 860 miljoonaa euroa. Miksi ei enempää? No juuri siitä syystä, että me noudatamme moitteetonta varainhoitoa ja myöskin varainhoitoasetusta EU-ssa, joten menemme tällaisten maksuerien kautta kaikki sopimukset on allekirjoitettu. Se tarkoittaa sitä, että kaikki varat käytetään. Tietysti loppumaksut tulevat vain, kun hankkeet päättyvät. Ja hankkeiden osalta meillä on vaikkapa kahden sairaalan rakentaminen työn alla, joten loppumaksatukset tapahtuvat tietysti vasta siinä vaiheessa, kun sitten 2000 21 viimeistään, siis se on se lopullinen määräaika näille maksuille, mutta joka tapauksessa kaikki rahat on sidottu, joten uusia sitoumuksia ei voida tehdä. Merci. Kiitos. Ei olisi ehkä pitänyt puhua fasiliteetista. Turkis, Turkia koskien, vaan pikemminkin Syyrian pakolaisia koskien. Tässä on väärä sana. No, nothing to... Ei ole paljon lisättävää. Lämpimät kiitokset komissiolle siitä, että pääsitte tänne. Ja valiokunnan kommentit ovat tärkeitä. On tärkeää, että olemme mukana tässä ja saadaan äm, lisätalousarvio, jotta todellakin äm, nämä seikat saadaan hoidettua ja myöskin huomioiduksi ne aspektit, jotka parlamentille ovat tässä tärkeitä. Kiitos. Niin, tehän joudutte sitten hoitamaan budjettia ensi vuodella, niin tiedätte, että minulla olisi sitten määrärahoja, jotka liittyvät nimenomaan koordinointivälineeseen, joka koskee Syyrian pakolaisia Turkissa. No niin, ja sitten seuraavaksi äänestykset. Hyvät kollegat, pyydän teitä nyt survomaan äänestyskorttinne äänestyslaitteeseen. Ja äänestys alkaa. Tout le monde a voté Non. Oui. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Kiitos. Ensimmäinen äänestys koskee budjettia 2018 ja annan nyt puheenvuoron esittelijälle, jotta hän esittelee meille nyt tämän siirtoprojektin. Kiitos lyhyesti vain kollegat. Tämä siirto ei ole ongelmallinen 2017, kun nyt Wifi-oikeusperusta eh, saatiin hyväksyä myöhässä vain 580 000 euroa sitoumuksia ja maksumääräyksessä eh, alussa ajateltiin, että tämä kattaisi Inean eh, kulut tähän liittyen ja tämä siirrettiin virastolinjasta Wifi EU-operatiiviseen linjaan ja ensimmäinen tarjouskilpailu voi näin alkaa. Ja viranomaisen tai viraston tehtävä on käynnistää tämä aloite ja kokonaissumma 724 000 euroa mm, sitoumuksena ja maksumääräyksenä tarvitaan, jotta saadaan nämä lisäkustannukset katettua. 300 47 000 euroa. Näistä tulee katetuksi eh, kohdan mukaisesti 377 000 sitten palautetaan Wifi EUlle operatiivisesta kohdasta. Ja tämän tyyppiset siirrot ovat kyseessä ja komissio on vastannut kirjallisesti kaikkiin kysymyksiimme, joten esitän, että äänestämme puolesta. Oikeusperustahan EU-wifi-ohjelmille eh, on hyväksytty ja siitä ovat seuranneet nämä muutokset. Kiitos ja äänestetään. Eli Sähköinen äänestys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 29 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää. Nous avons maintenant un vote. Seuraavaksi äänestetään siis Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnista. Ja meillä on ensimmäinen tarkistus numero yhdeksän. Ja tarkistus numero viisi. Kuka kannattaa? Kuka vastustaa? Kuka hänestä tyhjää hyväksytty? Tarkistus numero yksi. Esittelijällä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero kaksi. Kannattaa vastustaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero yksi kannattaa vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää ei ole selkeää tarkistetaan. Äänestys alkaa. äänestys päättyy. On hyväksytty 19 puolesta, 13 vastaan. Tarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja koko tekstistä näin tarkistettu muutettuna. Nimenhuuntoäänestys, äänestys alkaa. Päättyy 28 puolesta, neljä vastaan ja yksi tyhjä ääni. Ja sitten seuraavaksi alueellista, sosiaalista ja yhteistyötä ja, ja taloudellista yhteenkuuluvuutta koskeva mietintö. Euroopan komission seitsemäs kertomus. Haluaisin nyt täsmentää tästä äänestysluettelosta, joka on annettu, niin haluaisin, että kirjaisitte ylös seuraavat selvennykset. Ensinnäkin monta erillistä äänestystä on pyydetty kohdista, jotka katetaan kompromisseilla. Tässä on kyse tarkistuksessa 6, 25 ja 28. Ja toinen täsmennys, tarkistus 14 ei ole yhteneväinen kompromissin numero 2 kanssa, ja sen takia se putoaa, jos tämä viimeinen hyväksytään. Onko tähän kommentteja? En näe. No sitten siirrymme äänestykseen. I would like only to... Selvennän hieman sitä, että luin tämän tekstin ja kohdassa e, kompromississa, se siis hyvä, jos hyväksytään, niin olen valmis vetämään pois tarkistusehdotuksen numero kuusi. Poistamaan tarkistuksen kuusi, hyvä. No, siinä voitetaan aikaa. Jossi. No niin, kompromissi numero yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja siirrymme tarkistukseen yhdeksän. Erillinen äänestys, kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisellä äänestyksellä. Äänestys alkaa. Päättyy. Eli ei. 18 vastaan. Toinen osa puolesta vastaan. Luulen, että sama äänestys kuin ensimmäisestä osasta, eli hylätään. Ja tarkistus numero 10 puolesta vastaan tyhjää ei hyväksytä. Kompromissi numero kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Ja siirrymme tarkistukseen 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Tarkistus 16. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätään 17 vastaan, 14 oli puolesta. Tarkistus 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. päättyy, hylätään 16 ääntä. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytään. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytään. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Ja tarkistus. Ja kompromissi kuusi seuraavaksi, anteeksi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Ja sitten seuraavaksi toinen osa tarkistuksessa numero 28 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan siis tämä toinen osa. Tarkistus 28, sähköinen äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet, eli päättyy hylätään 19 vastaan 13. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätään. Tarkistus 32, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisellä äänestyksellä äänestys alkaa. Päättyy hylätään 18 ääntä. Toinen osa. Jos ensimmäinen osa poistuu, niin silloin toinenkin automaattisesti. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Koko teksti nyt. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 29 ääntä puolesta neljä vastaan. Onnittelut edustaja Omarsille. Ja muut, muut pääluokat ei ole siirtopyyntöjä. Ja nyt puheenvuoro Monika Olmeijerille tästä lainananto hankkeesta kiinteistöhankkeet. Ensinnäkin Emaan siirto Amsterdamiin. Lähden liikkeelle yksinkertaisesta ja sitten päätän puheenvuoroni monimutkaisempaan. Tehdäänkö näin? Voidaan sitten jatkaa sitä, mikä on vähän hankalampi. Eli niinkään monimutkaista ei ole tämä House of Europe-hanke Tukholmassa, mutta se on hieman ärsyttävää siksi, että vaikka tehtiin eh, markkinatutkimusta, eh, mutta eh, asuntopoliittisen tilanteen vuoksi emme voineet löytää rakennista, jonka hintalaatusuhde olisi vastannut toiveitamme ja komission tarpeita. Ja niinpä jouduttiin tilanteeseen, että jatkettiin nykyistä sopimusta kolmella vuodella ja ehkä sitten sen jälkeen löydetään jotain ähm, parempaa uutta. Kustannukset ovat hieman korkeammat kuin äh, ähm, aikaisemmin, koska vuokrataso, äh, vuokrien hinnat ovat nousseet huomattavasti Tukholmassa. Ja kaiken kaikkiaan kuitenkin tämä hintataso on kyseisen tason puitteissa tai sen alapuolella 760 tota, aikaisemmin nyt 916 000 ja komissio ottaa 680 000 tästä ja Euroopan parlamentti 464 000, mutta ongelmallinen tämä asia ei ole sisältöpuolen kannalta, eli tähän toivon teiltä puolesta äänestämistä. Vous Eli siis haluatteko, että äänestämme nyt Stukholmasta Esittelijän kanta myönteinen. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy puolesta 25 vastaan kolme, kaksi tyhjää. Ja seuraavaksi Amsterdam. Ei, Kenia. Kenia on tässä yhtenä neljästä. Alustavat tiedot ulkosuhdehallinnolta saatiinkin jo Eli se, mitä tässä nyt esitellään, ei paljonkaan poikkea siitä, mitä näissä alustavissa tiedoissa jo oli mukana. Nyt yksityiskohtia on tietysti saatu lisää. 400 plus per eh, 4 eh, tässä on eh, EP, e, Afrikan sarvi ja kulttuurihallinto ovat yhdessä näissä tiloissa, jakavat myöskin parkkitilat 32 e, henkilöstöä eri tahoilta. Tämän lisäksi 334 per henkilö. 666 000 euroa kuussa ja sitten indeksointi kolmella prosentilla. Tämä on ainoa seikka, johon suhtaudun hieman negatiivisesti, mutta Nairobi ei tarjoa kovinkaan paljon eh, valintamahdollisuuksia. Eh, on otettava vastaan se, minkä saa ja tämä ta- rakennus on sikäli hyvä, että se on turvatasoltaan parempi ja kuitenkin eh, kustannukset turvajärjestelyn osalta eivät eh, kohoa, koska tässä on nyt useampi vuokraaja niitä jakamassa. 2,6 miljoonaa on kokonaissumma ja muuttokustannukset 13 000 ja 13 turvahenkilöstön osalta ja 2,21 vielä. Eli kaiken kaikkiaan asia on ihan ok, kokonaissumma 1,279, jos lasketaan vuotuinen kokonaissumma. Ja tämä on ihan järkevä esitys ja olemme saaneet riittävät alustavat tiedot kaikesta ulkosuhdehallinnolta, joten toivoisin tähän kaikilta plussa. Kiitos näistä täsmennyksistä, eli teidän kantanne on nyt suotuisa. Monsieur de, edustaja Debré. Vain yksi kysymys Holmajerille. Tällä hetkellä ulkosuhdehallinnolla on yli neljän tuhannen neljön osalta tiloja ja on useata henkilöstöä vaikkapa myös tuolla Afrikan sarmessa. Ja nyt sitten 15, neljän, 15 000 neljän osalta halutaan lisää tiloja. Siis tämä moninkertaistuu. Haluaisin tietää, että onko jo muiden tahojen kanssa tehty sopimukset tai sovittu tästä, koska tämä todella moninkertaista tämän jo olemassa olevan tilan, joten haluaisin tietää, että minkälaisia muita sopimuksia muiden toimielinten kanssa on tehnyt, jotta sillä voitaisiin sitten perustella tämä. En tiedä, tietääkö esittelijä tätä, mutta kuitenkin mielellään haluaisin tietää tämän asian. Also wir haben eine Gesamtfläche von 4300 kokonaistila ja EU-valtuuskunnan osalta. Ja nämä sopimukset on solmittu sen suhteen, mitkä osuudet kenellekin kuuluvat, eli tila, mukautus todellakin on huomioinut todelliset tarpeet eri kumppaneiden osalta. Meillä on enemmän työntekijöitä kuin aikaisemmin, koska 84 henkilö komissiolta, 7 kuljettajaa ja sitten valtuuskunnella 24 Yhdysvalloilla, Timon Afrikalla 5 e, ja sitten EPllä 10 työntekijää ja 33,11 neliöä per henkilö keskimäärin, eli vastaa ihan sitä, mikä normaalistikin käytäntö on, jää vähän alapuolellekin, kun tällaisia valtuuskuntia katsotaan. Tässä ei nyt ole Äsken minulla ei ollut, ei ollut luurit päällä, eli en niin saanut ihan selvää. Suka, anteeksi, esittämästä se Soka, anteeksi Monika, olen tietysti ihan täysin samaa mieltä siitä, mitä sinä sanoit, että 28 äh, äh, virkailijaa äh, mutta äh, kysymys on neljästä äh, äh tuhannesta neljöstä ja nyt puhutaan 15 tuhatta. Le 17 au 20e Kysymys on suuresta rakennuksesta, mutta se ei kuulu kokonaan meille. On va louer. Me vuokraamme neljä, neljä kerrosta. Loppu ei ole meidän käytössämme. Ce qu'on va utiliser, c'est 4372, non? Instrument per flows. Also wir Neljä kerrosta uudesta rakennuksesta. Emme halua koko rakennusta ainoastaan nämä neljä kerrosta. Jos tarve kasvaa, niin sitten e, asian joudutaan palaamaan, mutta nykyisellään vuokraamme neljä kerrosta. Kaiken kaikkiaan kerroksia on 20, mutta meille riittävät nämä neljä. Eli vuokrataan nämä neljä kerrosta, ei mitään muuta siinä rakennuksessa, vain nämä neljä. Kuka täällä nosti vielä kättä? Aha. Hyvä on. Eli sähköinen äänestys alkaa. Päättyy hyväksytään 27 puolesta kolme vastaan. Voitaisiinko vihdoinkin puhua Amsterdamista? Kyllä, kyllä vihdoinkin. Eli nyt Amsterdamin, koska milloin on kysymyksiä vielä komissiolle? Viime kerralla Alankomaiden hallituksen kritiikki tuotiin esiin. Tilanne on kuitenkin nyt parantunut Ensinnäkin asiakirja vastaa sitä, eh, mitä eh, Alankomaiden hallitus eh, yhteydessä menettelyissä, valintamenettelyissä todella tarjosi. Hallitus siis tai Alankomaat ottaa hoitaakseen eh, muuttokustannukset ja siirtymäkauden eh, rakennuskustannukset ja myöskin kustannukset, eh, jotka syntyvät uudesta rakennuksesta silloin, kun ei jouduta erityistöihin meidän vuoksi. Eli ehdot ovat ok ja näin ollen 20 vuotta on kestoaika. Vuokrasopimuksille sitä on mahdollisuus myöskin jatkaa. Ja jos sisäänmuutossa tulee viiveitä, niin tästä aiheutuvat kustannukset hoitaisi Hollannin hallitus. No muotoilen asiat tässä nyt melko yksityiskohtaisesti. Tämän lisäksi on mahdollista purkaa sopimus, jos kumpikin sopimusosapuoli tämän hyväksyy jos päätös tehdään esimerkiksi maan siirtämisestä jonnekin toisaalle EU-ssa, voi vuokralainen kuuden kuukauden irtisanomisajalla purkaa sopimuksen. Ja kuuden kuukauden irtisanomisaika pätee myöskin vuokraajaa, e, jos e, ylitsepääsemätön este syntyy. Eli ei tehdä tässä samaa virhettä, joka viimeksi tehtiin, ja tuolloinhan jo asiaa kritisoitiin, eli ettei olisi mahdollisuus purkaa vuokrasopimusta, jouduttaisiin joko löytämään uusi vuokralainen tai hoitamaan syntyneet kulut. Tähän tilanteeseen ei jouduta nyt. Rakennus on sellainen, että se rakennetaan 2019, 15.11.2019 käynnistyy vuokrasopimus, ja jos tässä on viiveitä, niin Hollanti hoitaa asian. noin 26 000 neliötä ovat toimistotilat. Tässä on myöskin konferenssirakennus erikseen ja parkkitiloja yli 700 eh, autolle ja paikalle pääsee myös hyvin julkisilla kulkuvälineillä. Henkilöstö 1100 eh, tällä hetkellä ja Hollannin hallitus tarjoaa myöskin palveluja esimerkiksi perheellisille ja on valmis tarjoamaan tukea esimerkiksi koulujärjestelyjen hoitamisessa ja puolison työpaikkojen hoitamisessa. Eli tässä hallitus tuli kyllä kovasti vastaan. Ja muita kriittisiä huomioita ei ole esitetty 28, viisi neliötä per eh, työntekijä on toimisto koko, eli se jää tämän ylärajan alapuolelle. Ja 8,668,800 vuotuinen vuokra ja 8,5, sitten 1,8 miljoonaa hoitokuluihin, ylläpitokuluihin. ja neliöhinta 27 euroa tässä olivat mukana myöskin vuokrat ja ylläpitokustannukset ja sitten 3,84 eh, nämä hoitokulut ja tämän hoidamme me kuin myöskin hallinto, eh, sähkö, kaasu ja eh, muut puhtaanapitokustannukset. EMA on yksi virastoista, joka pitkälti itse rahoittaa toimintansa ja näin ollen 15 e, miljoonaa e, se hoitaa itse tästä 50 miljoonan e, kustannuksesta ja 20, niin 27 miljoonaa on sen osuus vuokrakuluista. Ja kun lasketaan kaikki yhteen, myöskin catering ja turvallisuusjärjestelyt e, ja sisäiset e, sisustusjärjestelyt ja muut, päädytään 14,377 miljoonaan. Ja osa tästä hoituu sitten EMAN kautta. Eli ei näin ollen aiheuta lisärasitusta talousarviolle. Rakennus on edullisempi kuin e, aikaisempi Lontoossa Eli näin ollen voidaan varmasti katsoa, että tilanne on ihan tyydyttävä. Mutta kolme ydinkysymystä tässä vielä on ja haluan ne esittää komissiolla. Komissio on tähän jo valmistautunut. Ensinnäkin Italian menettely ne tuomioistuimeen. Eli varjoesittelijät ovat myöskin nostaneet tämän esiin. Eli onko mahdollista, että joudutaan siirtoon vielä uudelleen? Uusi e, irrottautumislauseke mahdollistaisi sen, että näin ei voi enää käydä. Eli siis jos joudutaan vaihtamaan paikkaa, e, rakennus ei ole, ei ole ongelma. Eli tähän ongelmatilanteeseen ei tulla törmäämään enää toistamisen. Jotain on opittu. Mutta Voisiko komissio kuitenkin kertoa meille oikeudellisista seuraamuksista, jos tällaiseen menettelyyn jouduttaisiin menemään? Onko arvioita tästä tehty? Olisi hyvä saada kuulla. Eli taloudelliset seuraamukset e, sikäli e, eivät ole ongelma, koska meillä on irrottautumislauseke, seat agreement, e, miten edetään sen kanssa, ja sitten founding regulation, sen tilanne – sitähän Envi tarkastelee parhaillaan. Olisi hyvä, jos komissio voisi antaa meille jonkinlaisen yleiskuvan näistä, koska tällä tavalla voidaan varmistaa sitten, että tehdään oikeanlaisia lopullisia päätöksiä. Kiitos. Haluaako Olivier Sal komissiosta maksat, vastata esittelijän kysymyksiin? Um, um, um, Kiitos Mielelläni yritän vastata näihin kysymyksiin tuosta tuomioistuin tapauksesta. really on, on which the Tästä komissio ei ole, ei ole tässä osallisena. Tässä Italian viranomaiset ja neuvosto ovat osallisina ja ehkä on hyvä muistaa, että oikeastaan tämä juontaa siitä tyypillisestä tilanteesta, josta tämä menettely kaiken kaikkiaan johtuu, kun kysymys on uudelleen sijoittamisesta, viraston uudelleen sijoittamisesta, eikä kysymys ole siitä, että luodaan uusi elin. Tiedämme myöskin, että jäsenvaltioiden hyväksyvä menettely viime kesältä ähm, on sellainen, että 27 jäsenvaltiota siis pääsivät poliittiseen sopimukseen viime vuoden marraskuussa näistä kahdesta uudesta toimipaikasta. Ja siinä sitten komission juridinen teksti on arvossa. Ja tämä poliittinen sopimus on siis vahvistettava vielä tuollaisella juridisella tekstillä. Ja tästä syystä komissio on nämä kaksi ehdotusta tehnyt viime marraskuussa ja muuttaa näin siis äh, varanhoitoasetuksen näiden kahden viraston osalta. Ja itse asiassa tämä on edennyt hyvin, koska täysistunto äänesti viime viikolla EMAN muutoksen puolesta ja on myöskin vahvistanut tuon muutoksen tämän EMAn toimipaikan osalta niin, että se on nyt sitten Amsterdam. Sitten tämän sopimuspolitiikan toteuttaminen voi myöskin mennä sitten pää osaston kautta. Tässä on käyty hyvin tiiviitä keskusteluita hollantilaisten ja Eman välillä ja keskustelut todennäköisesti päättyvät myönteiseen tulokseen maksimissaan muutamien viikkojen päästä ja päämaja sopimukset toimipaikkasopimukset varmasti myöskin kuuluvat sitten tähän samaan mappiin, jossa ovat kaikki rakennusta koskevat tiedot, rakentamista koskevat tiedot. Yksi avainelementti on se, että saadaan toiminta jatkumaan emassa tässä tapauksessa ja näin sitten nämä eri prosessit menevät samanaikaisesti eteenpäin. On tämä juridinen ja sitten taloudellinen prosessi ja keskusteluita käydään ja on tarve edetä nopeasti tässä itse asiassa, ja nämä ovat niitä tärkeitä askeleita, joita on otettava, jotta voidaan todella jouhevasti saada sitten tämä toiminta käytiin ensi vuoden aikana. Toivon mukaan, että tämä selvitys riittää siihen, että saamme nyt tälle emalle, tälle suunnitelmalle vihreätä valoa. Kiitos. Haluaako eman edustaja esittää jotakin? Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole niinkään mitään lisättävää tuohon komission huomioon. Kaikki etenee hyvin. Nyt meillä on vielä joitakin vähemmän tärkeitä kysymyksiä ratkaistavina. Ja meillä on huomenna sitten ohjauskomitean kokous jossa katsotaan nyt sitten Hollannin viranomaisten kanssa näitä asioita. Ja mitä sitten tulee väliaikaistiloihin ja remontista, joka on alkanut lopullisissa tiloissa, niin tällä hetkellä kaikki sujuu aikataulun mukaan. Kiitos. Kiitos tästä. Ja sitten, onko edustaja Sioti pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos. Kiitokset Holmajerille tarkasta yksityiskohtaisesta esittelystä. Ja jos nyt näin yksityiskohtaisesti kaikki sopimukset käytäisiin läpi, niin hyvähän se olisi. Enkä lähde nyt tarkastelemaan näitä kysymyksiä, jotka eh, Holmari esitti. Italian liittyen ne eivät liity oman alaani, mutta kuitenkin tästä vuokrasopimuksesta ja sitten eh, suhteesta Hollannin hallitukseen. Ensinnäkin nämä luovutusajat. Ensimmäinen kymmenettä sanottiin ensin ja nyt 15.11 ja äh, minkä oikeusperustan myötä on nyt päivämäärää muutettu. Ja sitten vielä toinen elementti, sopimus, joka tehdään ja Alankomaiden välillä 15. Äh, 11 paitsi jos syntyy jotain, joka ei ole osapuolten hallinnassa. EMA ja Alankomaathan ovat nämä osapuolet. E, puhutaanko tässä jostain yllättävistä luonnonilmiöistä tai minkä tyyppisistä mahdollisista ulkoista seikoista, jotka saattavat aiheuttaa viiveitä? Ja miten sitten tällaiset mahdolliset viiveet eh, hoidetaan, minkä tyyppisiä sanktioita tällöin rakentajalle tulee. Ja viimeinen kysymys sitten, mahdollinen lauseke, mitä tulee 30, eh, vuoden 1939 jälkeisen eh, sopimuksen jatkamiseen. Niin kuin todettiin, jatko voidaan mahdollista myöskin heti. Ja näistä asiakirjoista käy ilmi, että myös paikan vaihto mahdollista. Ja on todettu, että vuoden 2039 jälkeen voidaan sopimusta jatkaa. hän on, että tässä rakennuksessa ollaan. Eli onko tällainen mukautuslauseke mukana vai eikö sitä ole mukana sopimuksessa? Madame Hoffman. Kiitos. Edustaja Hoffman. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos. Mielenkiintoista ensinnäkin tämä paikan valinta. Siihen päädyttiin, asia olisi voitu hoitaa toisinkin, mutta en tähän asiaan ole voineet vaikuttaa. Mutta jos tämän tyyppisiin tilanteisiin eh, törmätään, niin toivottavasti asiat menevät toisin. Ja minulla olisi nyt jatkokysymys. Eh, kysyisin komissiolta, eh, miten komissio näkee tämän Italian kanteen eh, ja sen etenemismahdollisuudet ja mitä sitten tästä kaikesta mahdollisesti seuraa. Olisi hyvä, jos komissio voisi kommentoida. Ja. Se on teidän kysymyksenne ennen kuin kuulemme komissiota. Annamme puheenvuoron vielä jollekin. No, komissio. Ah, edustaja Volmeier. Kiitos. Käyn vielä komission puolen tässä. Te varmaankaan voi mennä kommentoimaan tulevaa tuomioistuimen päätöstä mutta olivatko menettelyt ok ja sääntöjen mukaisesti hoidettu, sitä kysyisin. Puhelimitsehän jo keskustelimmekin ja tuolloin totesitte, että jäsenmaat ovat äänestäneet omista menettelyistään keväällä ja voisi olla ehkä hyvä, jos valiokunnassa saisimme tästä tietoa ja jotta sitten, jos muuttaa voidaan vasta myöhemmässä vaiheessa, niin ensimmäinen tammikuuta 2019 saakka hallitus hoitaa kaikki kuulut. Eli 15.11. ensimmäinen joulukuuta. Siinä ei ole suurta eroa, koska Hollannin hallitus hoitaa mahdolliset syntyvät kustannukset. Tietysti olisi hyvä voida muuttaa mahdollisimman nopeasti, koska selvää on, että mitä enemmän viiveitä tulee, niin sitä kalliimmaksi tämä hallitukselle käy. Eli uskoisin, että hallitus kyllä omalta osaltaan pyrkii vaikuttamaan siihen, että aikataulussa pysytään, mutta meille tästä ei syntyisi talousarviovaikutuksia, koska asiantaa ja kulut hoituvat Hollannin kautta. Mitä tulee sitten 8,810 eh, olisi tämä alkuperäinen vuokra, mutta indeksointi on myöskin kolmen miljoonan eh, summan määrässä mahdollista ja se jakautuu 20 vuodelle. 1,660 on tässä prosentti ja näin eh, vuotuiset kulut tältä pohjalta alenevat ja tämä kysymys ei ole ongelmallinen millään tapaa. Ja sitten Hoffmanin eh, esittämä kysymys vielä. Tietysti jos nyt neuvosto tulisi eh, siihen eh, lopputulemaan, että Eh, muutto tulisi taas kyseeseen, niin tällä kertaa ainakaan nämä rakennuskysymykset eivät ole ongelma, koska meillä on ilman mitään sakkoja mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Eli tilanne on varsin erilainen kuin Lontoossa ja näin voin tähän rauhallisin mielin sanoa kyllä. Eh, eli jos tällaiseen eh, uuteen muutto menettelyyn jouduttaisiin, niin siitä ei syntyisi kustannuksia, mutta enpä nyt usko, että tällaisen koskaan joudutaan. Ainakin sen vaikutelman sain puhelinkeskustelun pohjalta. Onko komissiolla nyt lopullista näkökantaa tähän? Kiitos puheenjohtaja. Yritän nyt vastata kysymyksiin, joita on esitetty, ilman että jälleen avataan uutta keskustelua. Kuten äsken sanoin, jäsenvaltiot ovat sopineet menettelystä viime keväänä ja tietääksemme tätä menettelyä on noudatettu. Ja mitä tulee sitten sitten Italian viranomaisten valitukseen meillä ei ole mitään sanottavaa tästä. Tämä on tuomioistuinmenettely jäsenvaltioiden ja neuvoston välillä ja meidän mielestämme pitää nyt keskittyä juridiseen selkeyteen, joka tuodaan, kun asetusta muutetaan, kun siis viranomaisen toimipaikkaa muutetaan EMAn perustamissäädöt asetuksessa ja itse kiinteistöhankkeeseen tuodaan sitten lisäselvennyksiä tässä aineistossa, joka on tuotu jo esille, joten emme usko, että tässä on mitään dramaattisia tai epävarmoja seurauksia, ainakaan Italian viranomaisten valituksen johdosta. Siis seurauksia ei koidu. Hyvä esittelijä sitten. Voidaan siis todeta, että huomioi on se, että sopimus saadaan ihan kohta valmiiksi ja että perusasetus ähm, saadaan myöskin hyväksyttyä Euroopan parlamentissa. Jos nämä ehdot täyttyvät, äh, niin äänestettäisiin tämän esityksen puolesta. Näin on sovittu varjoesittelijöiden kanssa. Hyvä. Kun nyt kukaan ei enää pyydä puheenvuoroa, niin äänestetään sähköisesti. Äänestys alkaa. Vous avez tous voté. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15 ääntä, 7 vastaan, 6 tyhjää. Sitten Washington. Äänestetäänkö tänään vai siirretäänkö äänestystä? Puheenjohtaja, olisi ehkä parempi hoitaa tämä ensi kerralla. Tämä vaikuttaa olevan ok, mutta emme ole ehtineet saada esimerkiksi luottosopimuksessa riittävää tietoa 20 vuotta, 30 vuotta tai tiedä mitkä ovat prosentitkaan. Eli voisi olla hyvä nyt tässä yhdessä varjoelistelyiden kanssa vielä käydä nämä kaikki huolella läpi. Ja voisi olla hyvä lykätä tätä käsittelyä kahdella viikolla, jotta sitten seuraavalla kokouskerralla voimme nostaa asian esiin ja mahdollisesti äänestää. Kiitos, hyvä esittelijä. Näin voitamme aikaa ja keskustelu käydään seuraavalla kerralla. Olemme nyt päättäneet siis äänestysosion ja sitten kiinteistöpolitiikka. Olemmeko saaneet uusia informaatioita, joiden kautta voisimme ottaa selvää nyt tulevista hankkeista vai katsooko esittelijä, että että ei kannata käydä tänään keskustelua oikein mistään. Esittelijä, ei mitään sen kummempaa. Ei. Nous allons maintenant... Siirrymme sitten keskustelemaan No, minun täytyy nyt siis todeta, että äänestys osio on päättynyt ja nyt aiomme keskustella EUn kyberturvallisuusvirastosta. Esittelijämme edustaja Geijer on poissa tänään ja silloin edustaja Tivo Volken edustaa häntä, kun hän esittelee nyt Hans Geijerin lausuntoluonnosta. Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos. Todellakin Jenskairin eh, nimissä esittelin tämän, koska hän joutui kiireelliseen kokouksen vaalipiirissä. Kuten tiedämme, Enissä on mm, kyberturvallisuusvirasto ja sen sijaintipaikka nykyisellä on Kreikassa. Hallintopuoli hoidetaan Heraklionista käsin operatiivinen eh, toimintapaikka Ateenassa. komissio on tehnyt kunnianhimoisen ehdotuksen, eh, jotta tämän myötä voidaan todellakin vahvistaa eh, EUn turvallisuuden tilaa. Ja komissio ehdottaa sertifikaatiomenettelyn käyttöönottoa ja Enisa on tässä järjestelyssä mukana ja Enisan eh, vahvistunut rooli ilman muuta on hyvä asia ja niinpä suunniteltu eh, budjetin ja henkilöstön lisäyskin on tervetullut ehdotus 2022 23 miljoonan lousee budjetti ja henkilöstömäärä 18. Uutsi mandaatti mahdollistaisi myöskin sen, että voitaisiin keskustella uudelleen myös viraston sijaintipaikasta. Ja syynä tälle on se, että kaksi toimintapaikkaa on hieman tehokkuuden kannalta huono asia. Ja olisi tärkeää, että Kreikan viranomainen ja virasto sen jälkeen, kun on arvioitu, tai näiden ehdotus käsitellään komission arvioinnissa. Komissio on esittänyt työryhmälle tarkasteluun asian silloin, jos virastolla on enemmän kuin yksi toimipaikka. Ja varmasti tällä todellakin voidaan todeta, että ei ole järkevää säilyttää kahta toimintapaikkaa ja tutkimukselle esitetään erityistalousarviota, jotta oma tutkimus tulevaisuudessa mahdollistuu ja näin virasto voi tarjota paremmin asiantuntemustaan. Tämän lisäksi esitetään, että parlamentin edustaja olisi mukana hallintoneuvostossa ja tämän lisäksi olisi tärkeää, että virasto voisi huomioida myös muita eh, käännösten palvelu, käännöspalvelujen tarjoajia, jos hinta-laatusuhde toimii. Kiitos arvoisalle kollegalle siitä, että näin tehokkaasti sijaistitte Geiger ja Olbricht. Thank you, President. Kiitos. Haluaisin vain esitellä hyvin lyhyesti saravakon näkemykset. Hän joutui lähtemään tänään Joten totoan, että herra Sarvamaa äh, haluaa kiittää herra Gaieria tästä lausunnosta ja on suurimmalta osalta samaa mieltä siitä. Herra Sarvamaa äh, myöskin korostaa sitä, kuinka tärkeää on äh, suoritusperusteinen budjetti ja että lyödään myöskin synergioita Enisan ja muiden jäsenvaltioiden ja sidosryhmien ja virastojen välillä ja tietenkään mitään päällekkäisyyksiä kansallisten toimijoiden kanssa ei kuitenkaan saa tulla. Tässä siis lyhykäisesti herra Sarvamaan terveiset. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näy olevan. Esittelijä, onko teillä huomioita tähän? Jos ei ole, niin päätämme tämän keskustelun ja ilmoitan, että tarkastukset pitää jättää 28.3. kello 12 mennessä. Ja budjettivaliokunnassa äänestetään 16.5. ja varmaan sitten Strasbourgissa kesäkuun täysistunnossa parlamentti sitten antaa lopullisen kantansa tähän lausuntoon. Ja nyt otamme tänne vastaan Jan Gregorin, joka on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Ja kiitämme teitä siitä, että tulitte tänään paikalle. Te olette nyt tulleet tänne esittelemään tuomioistuimen hyväksyväämää asiakirjaa viime toukokuussa, joka koskee siis EUn rahoituksen tulevaisuutta ja unionin talousarvion toiminnan uudistamista. Ja tämähän on asia, joka on myös lähellä meidän sydäntämme, koska EUn budjettihan on tietyllä lailla sidoksissa näihin perusperiaatteisiin, jotka liittyvät budjetin vilpittömyyteen. Jan Gregor on jo esittänyt tämän KONT-valiokunnassa ja sillä väliin meidän valiokuntamme ja täysistunto hyväksyivät parlamentin kannan tulevista rahoituspuitteista, kuten myös omista varoista. Ja nyt annankin puheenvuoron Jan Gregorille Meillä on tällainen vajaa tunti käytössämme. Voimme, voimme päättää keskustelun puoli yhdeltä. Herra Jan Gregor. Floor chair, uh... Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluan muistuttaa teitä viimeisimmästä vierailusta täällä. Se tapahtui 2004 laajentumisen aikoihin, joten on tästä tovi vierähtänyt, kun täällä olen käynyt täällä valiokunnassa. Tänään haluan esitellä teille tausta-asiakirjan tilintarkastustuomioistuimesta, kun kysymys on rahoitusnäkymistä ja EUn rahoituksen tulevaisuudesta. Nyt haluaisin käydä lävitse tämän aikataulun me äh, siis äh, sitä noudatamme 15. päivä äh, helmikuuta. Taustapaperi julkaistiin. Ensimmäinen siis ja toinen julkaistaan kesä-heinäkuussa 2018, kun komission ehdotus on sitten julkaisti toivon mukaan toukokuussa sitten sitten muutoin aiomme myöskin julkaista kolme muuta asiakirjaa EUn budjetin tulevaisuudesta. Yksi yhteisestä maatalouspolitiikasta, se on julkaistu maanantaina ja tulevien kuukausien aikana julkaisemme vielä taustapaperin siitä, kuinka kohesiopolitiikkoja tulisi yksinkertaistaa ja itse asiassa näillä hujakoilla juuri näin tämä innovaatio- ja tutkimisohjelmien yksinkertaistamistausta-asiakirja on julkaistu. Ja sitten 2018 toisella vuosipuoliskolla taas tarkoituksena on vielä julkaista lausunto omien varojen päätöksestä ja myöskin sektorikohtaisesta lainsäädännöstä, kun kysymys on eri menoohjelmista. ohjelmista Tilintarkastajille on aina haasteellista äh, julkaista äh, tietoja tulevista asioista kokemuksemme perusteella, mutta teemme parhaamme kuitenkin, jotta saamme mukaan sellaisia elementtejä, jotka ovat tulleet esille äh, viimeisimmissä julkaisuissamme olemme käyttäneet kahta tuollaista yleiskatsausta erityisestä EUn rahankäytöstä ja myöskin haasteista ja päällekkäisyyksistä, kun kysymys on valvontajärjestelmistä ja hallinnoinnista ja myöskin 2014, 15, 16 vuosikertomuksia on käytetty taustana ja myöskin 16 erityiskertomusta vuosilta 15 18 sekä myöskin muita lausuntoja vielä ja omista varoista ja äh, äh, näin poispäin muun muassa kohesiopolitiikan osalta. Ja viimeisimmin mainitsen vielä sen, että viittaamme tässä myöskin rahoitusnäkymien tausta muistioihin. Tässä erityisesti todella pyrimme tarkastelemaan komission tausta-asiakirjaa ja sitä, kuinka EU-budjetin tulisi toimia. Tämä on myöskin tuossa komission tausta-asiakirjassa ja me tuemme komissiota tietysti, koska on aina hiukan kiusallista ja pulmallista lähteä puhumaan tulevaisuuden rahavaroista ja tietysti vähän pulmallista myöskin löytää tasapainoa nykyisten ja tulevien haasteiden välillä, kun ajatellaan, että tarvitaan EU-lisäarvoa ja toisaalta taas sitten jäsenvaltioissa on omia prioriteettikysymyksiä ja tämä sitten tietysti vaikuttaa ja tietysti on erilaisia rahoitusinstrumentteja ja tarvitaan tietysti myöskin joustavuutta ja johdonmukaisuutta niiden välille haasteina muun muassa tässä on yhden jäsenvaltion rooli nyt sitten, joka tulee vielä näiden muiden haasteiden, tavallisten haasteiden päälle. Tässä kuvassa todella olemme tuoneet yhteen komission mainitsemat keskeiset periaatteet ja pyrimme nyt sitten analysoimaan näitä budjettisyklin kaikkia osa-alueita – Menen sitten ehdotuksiin seuraavaksi. Kun ajatellaan lisäarvoa, niin olemme samoilla linjoilla komission kanssa että sen on oltava ydintavoite seuraavissa rahoitusnäkymissä. EU-budjetissa täytyy todella keskittyä niihin osa-alueisiin, joista saadaan paras lisäarvo ja tältä osin myöskin käyttää enemmän rahoitusinstrumentteja. Lisäarvon osalta Mm. olemme viitanneet 52 ja 56 äh, artikloihin, äh, kun kysymys on parlamentin äh, rahoitusnäkymä käsityksestä ja erityisesti ajattelemme, että tämä lisäarvo on tässä avainsana ja hyvä olisi myöskin löytää myöskin mahdollisuuksia käyttää EU-budjettia sillä tavalla, että arvoa tulee ja myöskin arvioida mahdollisia sellaisia uusia menoohjelmia, joista sitten tätä lisäarvoa saataisiin. Samoin myöskin pitäisi kehittää suorituspuitteita juuri kuluja ajatellen ja samanaikaisesti katsomme, että on tarpeen myöskin arvioida riskejä sekä myöskin niitä etuja, joita EUn varojen äh, käytöllä eri äh, rahoitusinstrumenttien käytön kautta voidaan saada. Erityisesti vuoden 2016 äh, katsaus liittyy tähän ja on myöskin hyvä aika ajoin arvioida ja vertailla, minkälaista lisäarvoa EU on tuottanut, kun sitä verrataan sitten taas muihin rahoitusmenoihin olemme sitä mieltä, että on hyvä keskittyä näissä prioriteeteissa juuri siihen, kuinka ohjelmat pannaan käytäntöön ja kuinka sitten taas loppujen lopuksi taas mistä tulee tuloksia. Lyhyesti olemme kommentoineet tässä myöskin nettojäännöksiä. Se on parlamentin lausunnossa 51 artiklassa ja olemme tukeneet korkean tason työryhmän näkemystä omista varoista. On tarpeen saada kattavampi kustannustehokkuuskäsitys, joten todella on mahdollista yksinkertaistaa vielä tätä nettojäännöskäsitettä, koska se ei ole riittävän tarkka vielä. Ja Tämä liittyy tietysti jäsenvaltioiden menoihin, mutta vielä tärkeämpää on se, että meidän on paremmin ymmärrettävä sitä, mitä ei-rahoituksellisia etuja EUn jäsenyydestä koituu. Sitten seuraavaksi puhun joustavuudesta. Komissio ehdottaa, että tarkastellaan rahoitusnäkymien rakenteellisia näkökohtia, kuten vaikkapa budjettimarginaaleja otsakkeiden määrää ja rahoitusnäkymien kestoa. Ja me ehdotamme tässä, että näiden joustavuusvälineiden käytössä pitäisi pyrkiä kattamaan ja tässä todella siis viittaan nyt myöskin parlamentin ja komission taustapaperiin, mutta viestimme on siis se, että näitä joustavuusvälineitä täytyisi käyttää sillä tavalla, että katetaan tulevien ja mahdollisten tapahtumien, ennakoimattomien tapahtumien rahoittamiseen ja myöskin tällä tällä tavalla toimia etupainotteisesti. Sitten tämä yleinen varaus on myöskin tärkeä asia. Tällä tavalla voitaisiin kattaa pitkän aikavälin menovelvoitteet, jotka liittyvät ohjelmiin ja eri instrumentteihin. Saataisiin siis tällainen selkeämpi myöskin siirtojärjestelmä, kun ajatellaan budjettia vuosittaista talousarviota ja sitten varauksia. Sitten ehdotus kolme tässä keskitymme kattavampaan esitykseen äh, näistä rahoitussuunnitelmista. 73 artikla äh, on tämä parlamentin lausunnossa. Ehdotamme, että rahoitusnäkymät saisivat tuekseen äh, lisärahoitussuunnitelman, joka sitten keskittyisi joihinkin riskeihin ja myöskin makrotalouden muuttujiin sekä myöskin vastuusitoumuksiin on tärkeää, että otamme huomioon myöskin muita rahoituslähteitä, kun toteutamme EU-poliitikkojen jäsenvaltioita ja kansainvälisiä järjestöjä ja yksityisiä kumppaneita erityisesti voidaan ajatella. Olemme sitä mieltä, että tällainen kattava rahoitussuunnitelma mm, tulisi päivittää vuosittain ja ottaa huomioon EUn ohjelmien täytäntöönpanon edistyminen ja tämä kaikki pitäisi ottaa huomioon Tämä ehdotus pohjaa puoliväli, rahoitus, näkymien puolivälitarkastuksen suosituksiin. Sitten yksinkertaistetyt säännöt tässä. Uskomme, että täytyisi vain vähentää kuluohjelmien määrää, samoin instrumenttien määrää samoin ja yksinkertaistaa sääntöjä Äh, ja tulopuolella pitäisi myöskin päästä eroon näistä niin sanotuista Euroopan EUn budjetin korjausmekanismista, kuten totesin, niin olemme jo esitelleetkin muita asiakirjoja äh, tämän yksinkertaistamisen osalta. Ehdotuksemme neljä on se, että vahvistetaan suorituspuitteita ja haluan kiittää parlamenttia äh, siitä, että äh, tässä viitataan vuoden 2016 vuosikertomukseen, jossa keskitytään suoritukseen, suorituskykyyn, kaiken kaikkiaan äh, meno, ohjelmien määrää tulee vähentää. Tällä hetkellä on noin 200 tavoitetta ja 700 indikaattoria. Näitä lukuja täytyy tai näitä määriä täytyy suhteuttaa ja pyrkiä eroon päällekkäisyyksistä, jotta voitaisiin rationalisoida toimintoja ja toimintaa. Ja korostamme myöskin sitä, että kun olemme keskustelleet luvusta kolme, vuonna 2016 komission kanssa, niin me myöskin olemme voineet tarkastella komission saamaa jäsenvaltiosta saamaa tietoa. Ja tämä pohjaa myöskin siihen sitten vastuullisuuskomissio ehdottaa demokraattisempaa ja avoimempaan budjettipäätösmenettelyä. Ja tietysti se on yhteinen tavoite myöskin, että pidetään budjetin ulkopuolisten instrumenttien määrä mahdollisimman pienenä. Ehdotuksemme numero 5 liittyy vuonna 2014 äh, yleiskatsaukseen ja 57.62 artiklat parlamentin lausunnossa liittyvät tähän. Uskomme, että tehokas, avoin, äh, vastuullinen hallinnointi on todella avainsana EUn rahoituksessa. Tarvitaan demokraattista valvontaa ja kuten yleensäkin, niin kaikkien EU-elinten täytyy voida olla mukana pitkällä aikavälillä tähän EU-budjettiin vaikuttamassa. Tietenkään ei ole realistista, että tämä tapahtuu saman tien. Ja lopuksi vielä viittaan periaatteisiimme, jotka mainitaan ähm, tuossa äh, kertomuksessamme. Tarvitaan selkeä määritelmä, mitä rooleja ja vastuita kullakin on, mitä poliittisia tavoitteita on ja minkälaisia varoja mihinkin toimintaan ohjataan. Tarvitaan demokraattista valvontaa ja myöskin järjestelmiä täytyy voida korjata tarvitaan selkeä mandaatti myöskin ulkoiselle tarkastajaviranomaiselle ja myöskin tarkastussuositukset ovat tärkeitä. Nämä olivat siis mukana 2014 yleiskatsauksessa jo. Ja sitten lopuksi menen vielä viimeiseen ehdotukseen, joka on ollut talousarvojen valvontavaliokunnassa erityisesti keskusteluiden alla. Me katsomme, että että meidän tietysti pitäisi pystyä valvomaan ulkoisen tarkastuksen kautta kaikkia elimiä, ja jos ei se ole mahdollista, niin ainakin meidän pitäisi voida olla mukana näissä tarkastuselimissä näiden elinten sisällä. Tätä on aikoinaan käsitelty myöskin. Ja sitten viimeinen kuva vielä tässä näkyvät kaikki ehdotuksemme ja haluan vielä lisätä, että useita muitakin kertomuksia sektoreita on olemme julkaisseet. Että tässä taustapaperissa siis se keskitymme äh, perusperiaatteisiin, mutta tässä on viherryttämisestä yksi äh, osio nuoret viljelijät, kalatalous, samoin hyvin tärkeä todentamisviranomaisten rooli maatalouspolitiikassa, sitten hyvin tärkeä politiikka myöskin lohko on tuo kohesio, samoin nuoret ja näin poispäin. Tässä on useita sektoreita, mutta en mene niihin nyt yksityiskohtaisesti. Kiitos, että kuuntelitte. Merci pour... Uh. Kiitos. Kiitos tästä yhteenvedosta, joka koski tilintarkastustuomioistuimen yhteenvetoa EUn budjetista siten, että EUn budjetista tulisi helpommin miellettävä kansalaisten silmissä samalla kuin se on tehokas. Ja nyt puheenvuoro esittelijälle ja esittelijälle, joka siis kosketteli monivuotista rahoituskehystä ja myös esittelijälle, joka käsitteli uusia omia varoja. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset tästä tilintarkastustuomioistuimen esittelystä. vaikutelmammehan täällä usein on sellainen, että tilintarkastustuomioistuin keskittyy lähinnä menettelyihin, ei niinkään tuloksiin. Ja tämä esitys osoittaa sen, että tilintarkastustuomioistuin menee paljon syvemmällekin ja tämä esitys oli hyvinkin hyödyllinen näin ollen. Taustallahan on komission esitys tulevasta rahoituksesta e, ja sen pohjalta sitten tehtiin ehdotuksia e, ja jäämme odottelemaan sitten asiakirjoja e, kesä-heinäkuussa. Ja me sitten tietysti taas omalta osaltamme tulemme reagoimaan. Ja hyvä olisi saada käyntiin hyvä ajatusten vaihto myöskin tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tässä on muutamia mielenkiintoisia seikkoja, kun ajatellaan omaa keskusteluamme tulevasta rahoituksen monivuotisesta kehyksestä, eikä pelkästään siitä, koska usein puhutaan numeroina, kun MFstä puhutaan, mutta tässä puhutaan yli päätään budjetoinnin menettelyistä. Ja haluan muutamaa seikkaa tässä erityisesti painottaa. Ensinnäkin eurooppalainen lisäarvo. Se on sinällään tärkeä asia ja itse katsoisin, että tähän liittyy eh, ehdotus 150 myöskin, mitä siis tämä eurooppalainen lisäarvo on, mutta olisi saatava selkeä käsitys tästä, yhteinen käsitys. Eli meidän tulisi jollain tavalla päättää neuvoston, parlamentin ja komission siitä, mitä tällä eurooppalaisella lisäarvolla tarkoitetaan. Koko ajan puhutaan eurooppalaista lisäarvosta, mutta eh, mitä järkeä on keskustelua käydä, jos ei selvästi tiedetä, eh, mistä siinä on kyse. Ja mielenkiintoinen elementti liittyy myöskin siihen, että jotkut eurooppalaiset poliitikot eh, toivottavasti lukevat tämän lyhyen huomioon, todetaan, olemme huomanneet myöskin, että tarvitaan keskisesti eh, eh, määritellyt luottotakumenettelyt, jotka koordinoidaan sitten kansallisesti ja samanaikaisesti, kun takuiden käyttö lisääntyy, lisääntyy myöskin rahoituksen riskin, jolle altistutaan tulevaisuudessa. Eli usein puhutaan siitä, mitä esimerkki esiristä seuraa ja mitä tarkoittaa, jos kolmesta ajasta siirrytään vaikka katen mutta tässä esitetty tarkoittaa, että mitä enemmän takuita käytetään, sitä enemmän myöskin riskin taso eh, eh, budjettiinkin liittyen kasvaa. Jos nyt vähän yksinkertaistaisi, niin voidaan ehkä ajatella, että keskusteltaisiin siitä, mistä on kyse EU-ssa. Onko se pankki, onko se eh, virasto, onko se yhtiö, onko se julkinen viranomainen. Eli tämän tyyppinen keskustelu tulee syntymään, sillä joskus asioista puhutaan ikään kuin EU-ssa olisi kyse jonkinlaista pankkijärjestelmästä eikä julkista viranomaisesta, ja tämä muuttaisi perspektiiviä ihan kokonaan. Eli kun rahoitusvälineestä puhutaan, tämä tulee pitää mielessä, eikä siksi, että tuet ovat helpompi tapa toimia ja ihmisen on helpompi saada luottoa, vaan tämä on ihan perustavaa laatua oleva asia. Ja todellinen ongelma liittyy siis riskin kasvuun ja julkisista varoista ja niiden käytöstä on kyse. Jos julkisia varoja käytetään, emme saa unohtaa tätä riskiaspektia. Ja kun joustavuudesta asiakirjassa puhutaan, niin parlamentti eh, ja Ruotamas ei taida olla täällä paikalla, mutta esittelijöinä olemme että kommentoinut mutta tutkimuksen merkitys, onko kyseessä globaali tutkimus vai tutkimus kunkin otsakkeen alla. Ja tässä olisi hyvä, jos budjetti olisi riittävän joustava, mutta miten tehdä siitä joustava, kun nyt kuitenkin ajatellaan, että kaiken kaikkiaan nämä menettelyt ovat hyvin monen kiharoita ja on katsottava, miten tätä tutkimusasiaa halutaan lähestyä. Ja rahoitussuunnitelma, se on asia, joka on tärkeä, eikä pelkästään kun puhutaan talousarvion suunnittelusta ja laatimisesta, vaan itse rahoituskehys ja sen suunnittelu ja eri ohjelmien myötä komissio on reagoinut, mutta nämä korjaukset, se on todellinen haaste sitten. Eli ei mitään alennuksia, mutta korjaukset, se on sitten eh, asia, johon tullaan törmäämään. Ehkä eh, nimikkeistöä muutetaan, mutta eh, kuitenkin tällaisen facing outin tullaan törmäämään. Ja vielä sitten viimeisenä huomiona yksi seikka. Voi olla, että tämä liittyy ainoastaan sanamuotoihin, mutta nekin ovat tärkeitä. Ei sanota, että saavutetaan tulokset, vaan että voidaan osoittaa tulokset. Demonstrate the results. Siinä on hieman eri asiasta kyse. Eli on mahdollista, että tuloksiin päästään, mutta niitä ei sitten e, esitellä. Eli tulosten e, merkitys tällöin vähenisi. Ja tässä kaaviossa viimeisenä sanotaan tulosten esittely, eikä pelkästään kansalaisille, vaan myöskin hallituksille, kansallisille parlamenteille ja niin edelleen. Eli totta kai tuloksiin pyritään ja ne on sitten mitattava ja viimeisenä vaiheena eh, esiteltävä ne. On mielenkiintoista, että valvovalta taholta tulee tämä toive, eh, toive siitä, että tulisi esitellä asioita eikä pelkästään valvovalle viranomaiselle päin, vaan muillekin sidosryhmille. Kiitos tästä. Nyt kuulemme yhtä näistä kahdesta esittelijästä, joka käsitteli omia varoja, Gerard Dupré. Kiitos puheenjohtaja. Minusta ei tuntunut siltä, että omat varat tai että omiin varoihin olisi kiinnitetty valtavasti huomiota, minkä ymmärrän, koska tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on ennen kaikkea käsitellä sitä tapaa, jolla käytössä olevia varoja käytetään, käytetäänkö niitä oikein ja perustellusti. Mutta minä näin kuitenkin jossakin omat varat, mutta en oikein kuullut teidän mainitsevan niitä, joten en tiedä, onko omia varoja pohdittu erityisesti tilintarkastustuomioistuimessa. Haluaisin keskittyä pariin asiaan. Ensinnäkin olisin suonut, mutta ehkä en ollut riittävän tarkkaavainen, että olisimme saaneet tämän asiakirjan pari-kolme kuukautta sitten, silloin kun luonnostelimme kantaamme tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen, koska nyt operatiivisesti. Tässä on ehdotuksia, joista olisi ollut meille etua, jos olisimme ne tienneet aiemmin ja kun tilintarkastustuomioistuin palvelee parlamenttia, niin olisin suonut, että tämä asiakirja olisi meille toimitettu aikaisemmin, koska tässähän on aika viisaita pohdintoja erityisesti joustavuudesta, tavasta järjestää tämä joustavuus nykytilanteeseen nähden. Ja toiseksi, teillä on lähestymistapa, jolla keskitätte EUn budjetin niihin aloihin, joissa on kaikkein korkein lisäarvo. Te ette määrittele tätä lisäarvoa. Te sanotte, pitäisi olla olemassa määritelmä, toimielinten välinen määritelmä lisäarvosta, jota voitaisiin käyttää, kun ohjelmia vertaillaan ja jolla voidaan perustella varojen jakautuminen. No, jos näin on, niin nythän kannattaa kiireellä se tehdä eurooppalainen lisäarvo, jos sitä ei osata määritellä, jos siitä ei olla yhtä mieltä eri toimielimissä samojen parametrien kerran, niin eipä siitä ole oikein mitään hyötyä. Se on sitten pelkkää korulausetta. Mutta halusin tietää, kun puhutte eurooppalaisesta lisäarvosta, mitä se tarkoittaa näin operatiivisesti niin kauan kuin ei ole määritelmä esim. kohesiopolitiikan osalta. Mikä se on se EUn lisäarvo? Kyllä, minä tiedän. Minulla on ihan oma käsitykseni eurooppalaisesta lisäarvosta, mutta kun te otatte esille nämä käsitteet, niin niillä ei ole mitään operatiivista merkitystä. Mitä tarkoittaa EU-lisäarvo maatalouspolitiikan kannalta esim? Eli en oikein näe, mitä tarkoitatte. Vetoatte yhteiseen määritelmään, mutta miten me voisimme nyt tässä välineellistää teidän suosituksenne? Tehän esitätte tällaisen tehtäväluettelon meille. No huomasin kuitenkin, että on paljon suosituksia, joista, joita haluaisimme analysoitavan. Puhuitte monivuotisen rahoituskehyksen kestosta ja sanoitte, että jos MFF kestää seitsemän vuotta, niin silloin pitää katsoa MFFn vaikutuksia aina 13 vuoteen asti, ajatellen nimenomaan maksujen siirtoa, ja sehän on aika merkittävä asia, joka voisi sitten MFF-neuvotteluissa johtaa meidät ennakoimaan sitä, mikä voi tapahtua myöhemmin välttääksemme dramaattiset tilanteet, joihin olemme joutuneet. Joten arvostin paljon näitä yleislinjauksia, joita esitätte, mutta nykytilanteessa Minusta ne eivät ole konkretisoitavia niin kauan kuin meillä ei ole yhteistä määritelmää eurooppalaisesta lisäarvosta, josta tulisi tällainen selkeä rajoja luova kriteeri, jonka avulla voidaan keskittää EUn budjettia olennaisiin kohteisiin ja voidaan sitten arvioida myös menojen asianmukaisuus. Kiitos. Olemme nyt kuulleet kahta esittelijää, edustaja Gavia Zabal. Kiitos. Ensiksi kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle ja myöskin kiitos vielä myöskin siitä kiitokset, että olemme saaneet tietoja myöskin ja että myöskin tähän on otettu mukaan näitä suosituksia ja uskon, että tulevissa neuvotteluissa otamme tämän voimakkaasti huomioon. Suurelta osin olen samaa mieltä näistä analyyseistä ja näistä tuloksista, mutta kaksi ongelmaa kuitenkin tähän liittyy. Ensinnäkin tuo ensimmäinen vaihe, niin komission kuin tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan on sekin, että prioriteetit määritellään ja sitten sen jälkeen lähdetään toimiin ja otetaan tarvittavat rahat. Mutta itse asiassa tällä tavalla neuvosto ei toimi ja tämä luo meille ongelmia myöskin kun puhutaan näistä marginaalista ja joustavuudesta, koska neuvosto asettaa jonkin rajan ja sitten sen jälkeen meidän täytyy lähteä näitä prioriteetteja työstämään ja jos kysymys on vaikka yhdessä. 50 prosentista, niin sitten parlamentti voi, haluaa tasa-alueesi käyttää sataprosenttisesti jonkun rahan heti saman tien ja rahoittaa sillä tiettyjä prioriteetteja, koska meillä ei ole mitään marginaalia kuitenkaan jättää tulevia budjetteja varten rahaa varaukseen. Ja tietysti sitten käänteisesti voitaisiin ajatella, että nämä prioriteetit, tämä on se raha ja sitten loput jätämme sitten ennakoimattomia veroja varten. Sitten toiseksi tästä lisäarvosta. Olen aika paljon samaa mieltä siitä, mitä Debris sanoi tuossa Tästä keskustellaan edelleen. Emme ole vielä saaneet selkeää määritelmää. Ja en tiedä, onko mahdollista päästä määritelmään, koska lisäarvon käsite on hyvin monipuolinen ja se voidaan määritellä hyvin monella tavalla eri kriteereiden kautta. Ja sen takia mielestäni olisi vähän vaarallista sanoa, että Euroopan talousarvio pohjaa tiettyihin ohjelmiin, jotka ovat hyvin korkea lisäarvoa tuottavia, koska mitä kriteerit sitten ovat, niin sitten tarkastelemme talousarviota ja tätä korkeaa lisäarvoa mikä se määritelmä sitten onkaan, niin ehkä sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Ja saattaa olla, että tästä sitten katoaa näitä tärkeitä ohjelmia. Joten se, että jos meillä on tällainen määritelmä, niin se on ihan hyvä, mutta äh, sitten voidaan käydä tällaista filosofista keskustelua koko tästä asiasta, mutta onko meillä jokin sellainen indika- indikaattori, jonka pohjalta sitten tulevia budjetteja sorvaamme? Saattaa olla, että monissa tapauksissa kysymys on vain poliittisesta eleestä, poliittisesta viestistä, ja ähm, siinä lisäarvon määritteleminen on hyvin vaikeata. Joten tämä keskustelu on mielenkiintoinen, mutta aika vaarallista on, että vain pelkästään keskitymme äh, tähän näkökulmaan. Sitten kolmanneksi vielä, kun puhutaan äh, maksuista. Herra Depré jo tuossa mainitsi, tämän maksujojottelun ja sen, kuinka voisimme tulevaisuudessa välttää tämän. No helppo ratkaisu on tietysti, että rahoitusnäkymissä on riittävästi maksumäärärahoja ja tätä kautta sitten ongelma ratkeaa, mutta todellisuudessa asia ei ole näin, vaan neuvoston kanssa neuvotteluissa meillä on todella vaikeuksia tässä. En tiedä, onko tilintarkastustuomioistuin sitten miettinyt jotain tällaista maksumäärärahojen varausta esimerkiksi, jo, jos kaikkea rahaa ei ole siis käytetty, niin se voitaisiin laittaa varaukseen ja sitten sitä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa tällä tavalla, eikä jouduttaisi jatkuvasti tappelemaan sitten näistä maksumäärärahoista. Merci. Kiitos. Edustaja Steshovski. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua tsekkiä nyt. Haluaisin nyt kiittää tästä asiakirjasta, joka on hyvin kattava. Se ei tietenkään kata kaikkia osioita, kuten on aiemmin jo täällä sanottu. Tätä, tämä asiakirja olisi todellakin pitänyt toimittaa meille aikaisemmin, mutta se ei ole tietenkään teidän ongelmanne niin usein nyt täällä puhutaan Euroopan tuomasta lisäarvosta. Me kontvaliokunnassa puhumme usein käytettyjen varojen vaikutuksista. Meidän pitäisi katsoa, kuten Jan Olbrist sanoi, niin joskus käy niin, että ei oikea käsi tiedä, mitä vasen käsi tekee EU:ssa. Me Pistämme useasta rahastosta varoja yhteen kohteeseen. Maatalouspolitiikassakin käsittelemme ilmastopoliittisia kysymyksiä. Ja luulen, että tämä on sitä lisäarvoa ja sen pitää olla tulevan budjetin vaikutus. Eli kyse ei ole aina rahoist, rahojen määrästä, vaan varojen tuottavan toiminnan vaikutuksesta. Ja ihan kuten täällä edustaja Albrecht sanoi, että olemmeko, onko EU vain pankki, onko EU rahoittaja, missä määrin meidän pitäisi antaa varoja projekteissa muille toimijoille tai yhtiöille. Mehän olimme keskustelleet useasti täällä siitä, että 100 miljoonaa sijoitettaisiin yhtiöön, joka tuottaisi parempaa leipää tai jotta voitaisiin innovoida tuotannossa. Ja tehän sanoitte aivan oikein tässä viimeisellä kalvollanne, jota ei nyt tuossa näy tuossa näytöllä, mutta uskon, että seuraavat kaksi vuotta tulevat olemaan aivan erityisen merkittäviä, jotta opimme, mikä on uudistus. Tässähän ei ole kyse vain omista varoista. Ei EU voi yksinomaan olla riippuvainen jäsenvaltioiden maksuosuuksista. Tsekissä olemme aina arvostelleet EUta, sinne lähetetään kuulemma liikaa rahaa ja niin edelleen. Meillä pitää olla tällainen riippumaton vara varainsaantijärjestelmä EUlle ja sen takia uskon, että teidän asiakirjanne on oivallinen, koska se meitä auttaa ja jos nimenomaan tätä ajatuskulkua vielä vahvistetaan, niin uskon, että tämän asiakirjan avulla me voimme sitten seuraavien kuukausien aikana keskustella uudelleen näistä aiheista. Also das ist natürlich ein gutes Asiakirja ilman muuta on hyvä eikä koskaan ole liian myöhäistä. On tärkeää, että ainakin osan huomioimme, eli suljetaan tässä vastuullisuuskysymyksessä olevat aukot ja kaikki ne varat, joita komissiossa hallinnoidaan, huomioitaisiin. EDF on myöskin tultava budjetin piiriin, eli tätä emme saa kiertää, vaan on mahdollistettava tämä myöskin. Ja sitten tietysti eh, on asia, jossa myöskin eh, Tilastustuomioistuin tarkastelee kysymyksiä. Sitten puolustusvirasto on asiasta josta ei ole vielä keskusteltu, mutta tämä on EUn rahoittama asia, eli meidän on myöskin oltava tässä mukana, sillä ilman talousarviovaliokuntaa ei asia hoidu. Tästä ei vastaa kukaan muu. ja jotkut seikat eivät kuulu EU-talousarvioon, mutta muuten kuitenkin relevantteja ja niistä emme ole kuulleet mitään. Ja on tärkeää, että on tilintarkastustuomioistuin olemassa, joka voi näistä kertoa. Näin saadaan parempi kokonaiskuva myös niistä aloista, jotka eivät ole suorassa kytköksissä omaan päätäntövaltaamme. EUn budjetista. Ja suositus kuusi on tärkeä, siihen on syytä tutustua ja on erittäin tärkeää, että me myöskin huomioimme sen täällä. Uskoisin, että näin meidän kannattaa edetä. Tietysti paineet ovat kovat koska talousarvion valvonta on asia, joka työllistää meitä koko vuoden, kun käymme läpi erilaisia ohjelmia, jotka eivät täytä tarkoitustaan. Ensinnäkin greening viherryttämisyhteydessä eh, kaksi miljardia vuosittain ja kaikki ihan turhan. Ja sitten 18 miljardia seitsemässä vuodessa nuorten viljelijöiden tuki, eikä tästäkään saatu mitään järkevää. No, vaikuttaa siltä, että tärkein kysymys onkin se, että tulotasoa tuetaan. No olkoon, näinkin voidaan tehdä, mutta silloin on tärkeää, että puhutaan asioista oikeilla nimillä. Eli ohjelmat, jotka eivät todellakaan saa niitä tuloksia aikaan, mitä varten on perustettu, on erittäin tärkeää, että silloin voisimme sanoa, että niitä ei kannata jatkaa, vaan ne on keskeytettävä rahoitusvälineiden eh, lisääntynyt käyttö, tätä pidän ehkä hankalana, koska silloin syntyy sitten tuhansia rahoitusmalleja, eh, joiden varsinaiset toimintatavat on hankala ymmärtää. Tämä suositus on oikein hyvä ja hyödyllinen. Ja sitten RAL-ongelma, sitä ei tällä kuitenkaan vielä ratkausta jos talousarvioita katsoo, niin tilanne on tosi hankala. Eli maaseudun kehitys, rakennerahastot ja rallit tässä yhteydessä voisi olla hyvä, jos jotenkin katsottaisiin, miten esimerkiksi eh, pitkällä aikavälillä asiat hoidettaisiin. Tällainen pelkkä maksuennuste ei vielä riitä vastaukseksi. Edustaja Valitti. Eh, eh. Kiitos puheenjohtaja, kiitos alustuksesta. Ja haluaisin nyt kysyä EUn lisäarvosta ja sitten asiasta, joka on yhteydessä lisäarvoon, eli miten vahvistetaan suorituspuitteita. Eli tässä on suosituksia, joilla vahvistetaan siis suorituskykypuitteita. puitteita ja että määritellään strategiset prioriteetit. Ja totta on, että nyt me suosimme seuraavaa MFF, mutta sitten meillä ei ole sitä Eurooppa 2030, joka on selkeä strateginen asiakirja, joka yhdistää MFFn ja budjetin näihin strategisiin prioriteetteihin, jotka on laadittu erityisessä asiakirjassa. Eli kaksi asiaa, jotka puuttuvat, pitäisikö ne valmistella samanaikaisesti ja luoda yhteydet ja strategian sisällä pitää keskustella myös EUn lisäarvosta ja siitä, mitä pitää tehdä, jotta voidaan luoda enemmän synergioita kansallisten budjettien kanssa, koska emmehän me tämän pienen EU-budjetin kanssa kykene ratkaisemaan kaikkia ongelmia, vaan me tarvitsemme suurempaa vaikutusvaltaa ja suurempia synergioita kansallisten budjettien kanssa. Ja sitten minua kiinnostaa tämä kolmas kohta, joka teillä oli tästä EUn lisäarvon määrittämisestä. Eli siis raportoidaan nettobalanssista. Eli teidän ajatuksenanne oli, täydentää informaatiota in, näiden etujen kanssa, jotka ovat sekä rahoituksellisia että ei-rahoituksellisia. Ja se on minusta erinomaista, koska nyt vain analysoidaan koko ajan kustannuksia ja tuloksia, ja, eli mitä saadaan, mitä menetetään ja mietitään tasapainoa. Mutta tässä, tässä mikä on ihanteellista? Mitä tähän pitäisi tuoda mukaan? Hyöty ja etu yhtenäismarkkinoista, joita pitää vahvistaa ja samalla nähdään myös kohesiopolitiikan selkeä vaikutus, koska kohesiopolitiikka vahvistaa sisämarkkinoita ja sisämarkkinoiden vahvistaminen tuo sitten sitä, että nettomaksajillekin koituu hyötyä. Eli näin voidaan paremmin nähdä tietysti EU-budjetin tuoma hyöty. Ja sitten viimeiseksi kohta, joka liittyy rahoitussuunnitelmaan. Ja luulen, että tämä on enemmänkin kuin tarpeellista, koska meillä on aina tämä ongelma sen välillä, mitä lainetaan ja mitä maksetaan. Ja äh, me, meillä pitää olla enemmän viestintää jäsenvaltioiden kanssa, meillä pitäisi olla erityistä valvontaa tai IT-järjestelmää, jolla voidaan valvoa, mikä on täytäntöönpanon taso ja mikä on jäsenvaltioiden taso, jotta voidaan tehdä eh, parempaa suunnitelmatyötä EU-budjetin tasolla. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Minullakin olisi muutama henkkoht huomio. Ensinnäkin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä panoksesta. Tämähän ei ole mikään lopullinen asiakirja, vaan enemmänkin tämmöinen tausta-asiakirja. Eli meillä on vielä muutamia kuukausia päästäksemme eteenpäin ja uskon, että tämä on aivan erityisen merkittävä aihe. Ja meidän ei pidä nyt menettää tätä tilaisuutta. Meillä pitää olla muitakin tapaamisia tilintarkastustuomioistuimen kanssa voidaksemme selkiyttää budjettikäytäntöjämme. Tottahan on, että EUn budjetti on aika omalaatuinen. Se ei noudata budjetin yhtenäisyyttä ja siksi meillä on tällainen varsinainen linnunrata meidän budjetissamme pitää aina keksiä uusia välineitä ja kun ei ole varoja, niin sitten pitää harrastaa rahoitustaituruutta ja käyttää vipuvaikutuksia. Alkuun se toimiikin, mutta välttä, väistämättä, jos sitten nämä osuudet ovat riskinottoa, eikä vain, että tuetaan asteittaista julkisen investoinnin vähentämistä, niin silloin joudutaankin väistämättä tappiotilanteisiin, joilla tulee olemaan vaikutusta budjettiin. Joten miten päästään pois tästä budjetin hajautuksesta ja sirpaloitumisesta, joka tekee budjetista täysin käsittämättömän. Se ei ole yhtään luettava. Me emme sitä ymmärrä ja kansalaiset vielä vähemmän. Eli tässä ei noudateta budjetin universaaliutta, jossa pitäisi siis näkyä tulot ja menot selkeästi. Tämän otettiin esille aamulla. Kun puhutaan Brexitistä, sanotaan, että menetetään 14 miljardista, kun Iso-Britannia oli nettomaksaja, mutta jos se tekee sopimuksia, kuten Norja ja Sveitsi, niin sehän tuottaa taas varoja. Ja välittömästi katsotaan EU-budjettia ja mietitään, mitä nämä resurssit ovat, mutta ne eivät näy budjetissa. Ne menevät suoraan tiettyihin kohteisiin, kohesiopolitiikan maihin. Ja te tilintarkastustuomioistuin, anteeksi vain, teidän pitäisi nyt ehdottomasti valittaa tästä, jos Iso-Britannia maksaa 5-6-7 miljardia erityisten sopimusten nojalla, kuten Norjan ja Sveitsin kanssa, niin se ei enää näkyisikään budjetissa. Minua ei järkyttäisi lainkaan, että te nyt pikkuisen älähtäisitte tästä? Miten meillä voi olla budjetti, joka katsoo todellakin, mikä on menojen ja tulojen todellisuus? kun on tällaisia käytäntöjä, pistetään kolme miljardia tähän Turkin koordinointivälineeseen, jonka pitäisi oikeastaan olla nimeltään Syyrian pakolaisten koordinointiväline, mutta Todellisuudessahan kaksi miljardia tulee ihan muualta, joten voisitteko tuoda hieman nyt näkemyksiä seuraavaan raporttiin? Mehän voisimme päättää jostakin tavasta, jolla saisimme paljon helpommin luettavan budjetin, jotta ymmärtäisimme EUn suorittamat toimet. Kun puhutte lisäarvosta, niin eikö silloin ole määriteltävä, mitkä ovat yhteiset julkishyödykkeet ja palvelut Euroopassa. Huomaamme, että on sellaisia palveluita, joihin jäsenvaltiot eivät kykene. Ja eikö silloin pitäisi siirtää toimivalta EUlle ja ne määrärahat, joita jäsenvaltiot käyttivät aiemmin, niin jäsenvaltiot voivat siirtää ne kansallisesta budjetista EU-budjettiin. Ja näin osoitamme, että meillä on eurooppalainen lisäarvo koska kansalliset menot eivät enää ole tehokkaita, mutta jos ne käytetään kollektiivisesti ja jaetaan tämä määräysvalta Eurooppa-tasolla, niin silloin saisimme osoituksen eurooppalaisesta lisäarvosta. Eli määritelkäämme lisäarvoa ei ole helppoa määritellä lisäarvo. Kohesiorahastoissa on lisäarvoa. Nehän ovat solidaarisuusrahastoja, mutta muutoinhan se on vain yhteishallinnointia. Ja näin erittäin hyvin, että jäsenvaltiot enemmän tai vähemmän järjestelevät asioitaan omien toiveidensa mukaisesti. Teillä oli viisaita puheita. Sanoitte, että olisi hyvä, että olisi täydentävä rahoitussuunnitelma kiireellisiä ja suunnittelemattomia tapauksia varten. Eli yhtäällä meillä todella on nämä aluekehitysrahastot ja samalla pitäisi käydä keskustelua siitä, mikä on ennakoimatonta, miten voidaan vastata kiireellisiin tilanteisiin ja soisin, että tapaisimme nyt tulevien viikkojen aikana voidaksemme katsoa, mikä voisi olla EUn budjetti. Voisimme nyt käydä kriittisesti läpi budjettia ja luulen, että nyt on kiire antaa EUn budjettipuitteille lisää johdonmukaisuutta ja luettavuutta noudattaen budjetin yhtenäisyyttä ja universaalisuutta, vilpittömyyttä ja vuosittaisuutta, jotka ovat minusta olennaisia periaatteita. Komissio Rosa Aldea, haluatteko lisätä jotakin tähän? Kiitos. Kiitokset tilintarkastustuomi... Ah, soka, anteeksi. Siis pidän tervetulleena tilintarkastustuomioistuimen panosta seuraavaan rahoitusnäkymään, koska nyt olemme jo jälkimmäisellä valmistelupuoliskolla. Tämä tulee siis jo toukokuussa. Meillä on yhteisiä tosi näkemyksiä todella ja tästä lisäarvosta, yksinkertaistamisesta, äh, vastuusta, avoimuudesta. Nämä kaikki ovat todella avoin äh, avainelementtejä, kun äh, seuraava rahoitusnäkymä kautta valmistellaan. Ja kolme seikkaa, jotka varmasti ö, ovat jo tulleet esillekin. Ensinnäkin tämä lisäarvo. Komissio on sitä mieltä ja komissaari Oettinger on jo selvittänytkin, että lisäarvon käsite on vaikea käsite määritellä ja sitä on analysoitava sen pohjalta, mitä erilaisia elementtejä otetaan huomioon. Ensinnäkin tehokkuus, vaikuttavuus, synergiat ja ohjelmien modernisointi esimerkiksi. Joten meistä olisi aika vaikeata päästä sopuun todellisesta määritelmästä ja meistä olisi parempi ehkä, että olisi kattava käsitys siitä, mitä lisäarvo tarkoittaa, mutta sitä ei pidä pitää minään kaavana ikään kuin, että jos lisäarvoa on, niin sitten tämä ohjelma voidaan toteuttaa, mutta tätä toista ei. Toinen seikka, jonka haluan ottaa esille, liittyy näihin pitkän aikavälin tulevasta ja menevästä rahoituksesta ja niiden äh, näkymistä äh, kun ajatellaan vaikka sitä, että maksatusmäärärahat jäätyvä, jäävät ö, äh, käyttämättä ja ö, sumaan, niin haluaisimme ehdottaa, että rahoitusnäkymissä otettaisiin huomioon tämä tilintarkastustuomioistuimen tutkimus. Ja uudessa varainhoitoasetuksessa on artikla 247, jossa määrätään juuri pitkän aikavälin ennakoinnista varojen suhteen. Ja tämä uusi raportointisysteemi ottaa myöskin huomioon rahoitusinstrumenteista ja takuista tulevat vaikutukset, mutta eh, mutta kaikki tämä ja on yksityiskohtaisesti kohtaisesti eh, selvitetty siinä konsolidoidussa eh, tili katsauksessa, jonka komissio joka vuosi joka tapauksessa laatii. Sitten lopuksi vielä puhun tästä suorituskykypuitteistosta. Olemme samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että äh, tällainen on hyvä olla on ja on hyvin tärkeää tarkastella, mitkä ovat todellisia prioriteetteja, mitkä ovat tavoitteita ja sitten katsoa, mitkä ovat keskeisiä indikaattoreita, joiden kautta komissio pystyy selvittämään, kuinka EUn talousarvio tuo panoksensa äh, näihin prioriteetteihin. Meillä on nyt tämä suorituskyky puitteisto olemassa, mutta meillähän on myöskin 700 indikaattoria, ja uskon, että olisi hyvä todella tässä valmisteluvaiheessa ottaa tämä huomioon. Tässä olivat seikat, jotka halusin ottaa esille. Kiitos. Ähm, Kiitos. No niin, edustaja Gregor, voisimmeko päättää Hmm, meidän pitäisi päättää puoli yhdeltä tai tulee tulkkausongelma. Ja voimme puhua nyt kiteytetysti, koska kyllä meillä vielä on mahdollisuus keskustella komission kanssa. Emme me voi nyt jättää asioita levälleen. Kyllä meidän pitää saada asiat päätökseen näiden suositusten osalta, aliarvioimatta myöskään kritiikin tarvetta ja diagnoosin tarvetta samoin. Uh, Kiitos. Keskityn tässä horisontaalisiin kysymyksiin, jotka nousivat esiin useampaan kertaan. Totta kai eh, voimme tulla valvonta- ja talousarvio eh, valiokuntaan samanaikaisestikin. Nyt eh, tämä paperi on jaettu kahtia siksi, että katsoimme, että voitaisiin olla aktiivisia tässä vaiheessa. Alun perin haluttiin reagoida vain komission ehdotukseen, mutta nyt tässä kakkosvaiheessa – kahden vaiheen menettelyssä tarjoutui tämä mahdollisuus. Mitä tulee mm, tulospuitteistoon, No, tästä tietysti on melko helppo antaa suosituksia, mutta sitten käytännön täytäntöönpano e, sektorikohtaisissa politikoissa aiheuttaa enemmän haasteita, eikä tämä tarkoita sitä, että ei huomioitaisi lisäarvoa tai pidettäisi sitä Mm, tärkeänä, mutta ei huono tulostaso välttämättä automaattisesti johda budjetin leikkauksiin. EU-talousarvion tulee olla jakava talousarvio vielä tulevaisuudessakin, mutta voitaisiin ehkä kuitenkin käskittyä tulospuoleen ja tuloksellisuuteen hieman nykyistä enemmän. Täällä jotkut totesivat, että EUn lisäarvoa voi olla vaikea määritellä Nykyisellään lähdemme liikkeelle komission määritelmästä, eh, joka komission asiakirjassa esitettiin. Ja ehkäpä tässä vaiheessa voitaisiin kuitenkin tehdä ero yhteisrahoituksen eh, osalta ja pyytää sitten jäsen mailta eh, tai ei pyytää lisää panostusta, jos kerran sitten tuloksia ei saada. Ja joustavuus ja rahoitussuunnitelmat tärkeää olisi, että tiedot eh, resursseista, jotka ovat EUn budjetin ulkopuolisia, eh, ovat kaikkien tiedossa. Eli 73 kappale on todella hyvä. Eli tämä parlamentin kannan huomioiminen mandaatin osalta eh, on hyvä, jos voimme saada tukea parlamentilta koska tämä ilman muuta on yksi tärkeistä kysymyksistä, jos halutaan e, EU-kulujen käyttöä valvoa, mutta ilman muuta mm, on selvää, että myös e, muista välineistä saadaan rahoitusta ja koordinointikysymykset ovat näin ollen tärkeitä. Esimerkiksi meriliikenneraportissa totesimme, että EU-budjetista tuli osa rahoituksesta ja osa sitten EUn ulkopuolelta ja e, tilanne muodostui hieman hankalaksi. Sitten joustavuus ja maksut nostettiin puheenvuoroissa esiin. Olemme samalla linjalla siitä, että ei tulisi millään tavalla rajata väärää siirtoja seuraavalle vuodelle, jos niitä käyttämättä jää. Toivottavasti tähän todellakin muutos voidaan tehdä ja sitten omat varat 1999, 2005 ja 2012 olemme eh, tuoneet esiin omat näkemyksenne ja eh, näistä kannoista pitkälti pidämme kiinni. Vuoden 2012 viimeisin kertomuksen totesi, että LV-pohjainen eh, omat varat eh, menettely eh, huomioi sitten kuitenkin nämä pohjakysymykset ja keruu ja perintäasiat ovat myöskin hankalat ja on katsottava, miten tässä sitten voitaisiin vahvistaa näitä valvontakysymyksiä totta kai eh, varsinkin eh, se jossa itse olen töissäkin erityistä huomiota omat varat asiaan, se on tärkeä. Ja nyt sitten se, miten hoidetaan mahdolliset rahoitusriskit Brexitin jälkeen, on asia, joka ilman muuta eh, meitä tulee työllistämään. Ehkä nyt päätän puheenvuoroni tähän ja mielellään voin palata tänne uudelleen tarvittaessa. Kiitos. Lisättäköön toinenkin periaate, eli negatiivinen lisäarvo. Eli joskus EUn riittämättömyys voi maksaa esi, ajattelen veronkiertoa, veropetoksia, alvipetoksia, eli lisättäköön ajatus lisäarvon negatiivisuudesta silloin, kun EU toimii puutteellisesti tai väärin. Eli tavallaan, mikä on EUn tarve No niin, pitäydytään tässä. Jatkamme 14.30 iltapäivällä. Nämä ovat uusia sääntöjä. Ja meillä on sitten työpaja, joka koskee euroalueen hallintaa.